So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, parhaat kollegat. Toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi ympäristövaliokunnan kokoukseen Euroopan parlamentissa. Aloitamme nyt hieman myöhässä. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi erityisesti Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnan edustajat – kaikki poliittisten ryhmien koordinaattorit yksimielisesti toivoivat tämän keskustelun järjestämistä niin, että Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta sekä liittopäivien, Saksan liittopäivien ympäristövaliokunta saavat järjestää järjestettyä yhteiskokouksen. Teillä on tänään siis valiokuntanne Eurooppa-päivä ja meille on myös erittäin kiinnostavaa saada käydä keskustelua kanssanne ympäristöpolitiikan suuntaviivoista. Meillähän oli ihan vastikään kuulemistilaisuus, jolloin äh, teidän äh, valiokuntanne liittopäivien ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Rova Puling Schröter jo istui täällä äh, edessä, joten paikka on hänelle tuttu. Toivotan todella teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Mutta katsotaanpa ensin tätä esityslista luonnosta. Meillä on kaikilla muilla kielillä paitsi e, Virolla, Viroksi, Latviaksi sekä Maltaksi tulkkaus täällä tänään. Sitten ilmoitusasioita huomenna kello 14.15. Ailuk-tutkimus esitellään. Kyse on keskustelusta, jota käymme myös täällä valiokunnassa ja pyytäisin, että mahdollisimman moni teistä osallistuisi ASP1, A1 salissa tähän kokoukseen. 25. toukokuuta kello 12.30-15 järjestetään ympäristö- valiokunnan terveystyöryhmän kokous. Terveys kaikilla politiikan aloilla on tuolloin kokouksen aihe. Kysehän on uudesta EUn terveysstrategiasta, että näissä puitteissa keskustellaan. Halusin todeta myös, että sveitsiläinen aurinkovoimalla käyvä lentokone on laskeutunut Brysseliin ja keskiviikkona puolilta päivin vierailemme Brysselin lento kentällä näkemässä tämän koneen omin silmin. Monet ovat ilmoittautuneet. Ja 9. heinäkuuta torstaina Strasburgissa kesäkuuta kollega Patpada Muulis Kreikasta, joka on Eurooppa PAN-neuvoston ympäristövaliokunnan johtaja on äh, vieraanamme ja tapaamme todella heidän valiokuntansa jäsen ja meillä on yhteiskokous. No niin, tässä näitä ilmoitusasioita. Olen hyvin iloinen siitä, että Saksan liittopäivien äh, poliittiset ryhmät ovat kaikki nyt mukana tapaamisessa. Me tiedän, että aina on hankalaa lähteä äh, istuntopaikasta muualle ja olemme ottaneet toiveitanne huomioon äh, todella esityslistamme tai näiden äh, aiheiden äh, suhteen. Ja nyt Efa saa puheenvuoron, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat, olen kuullut, että tämän päivän kokouksemme on aivan ainutlaatuinen tai ensimmäistä kertaa todella Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta tapaa yhteiskokouksessa kansallisen parlamentin ympäristövaliokunnan. Kiitän kaikkia poliittisia ryhmiä lämpimästi tästä. Tämä osoittaa, miten tärkeitä ympäristöasiat, ilmasto- ja luonnonvara-asiat ovat, ja toivoisin, että tätä keskustelua voisimme käydä entistä intensiivisemmin myös muiden parlamenttien kanssa, koska uskoakseni monet edessämme olevista ongelmista voivat saada vain yhteisen ratkaisun ja näin voimme todella keskustella ihan konkreettisista asioista. Tänään esimerkiksi olemme tavanneet jo joitain komission jäseniä, keskustelleet eh, heidän kanssaan tästä 30 eh, prosentin tavoitteesta ja monet jäsenvaltiot ovat varsin epäileväisiä. Eh, mutta nämä ovat juuri kysymyksiä, joista meidän kannattaa käydä keskustelua yhdessä, sillä me viisi poliittista ryhmää, jotka olemme edustettuina Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnassa, katsomme, että tämä 30 prosentin tavoite on ehdottoman välttämätön keskustelun käynnistäminen siitä todella toivottavaa. Ja keskustelua tarvitaan varmasti paljon. Asian merkitys Mm, näkyy myös luonnonvaraa kysymyksissä ja monissa muissa kysymyksissä. Ja olemme kuulleet, että EUn talouden ja ympäristön yhteen sovittamista ajatellaan ja otetaan huomioon huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Mekin haluamme edetä ja kyllä tässä on jo aikamoinen kiirekin. Ehkäpä teitä kiinnostaa kuulla hieman, mitä Saksassa on tällä hetkellä käynnissä 17 ydinvoimalasta 14 on tällä hetkellä poissa käytöstä, mutta eivät valot ole Saksassa sammuneet tästä huolimatta. Ja tällä hetkellä kahdeksan ydinvoimalla ollaan sulkemassa. 87 prosenttia Saksan kansalaisista haluaa mitä pikimmin luopua ydinvoimasta ja keskustelua tullaan käymään liittopäivillä sen ympäristövaliokunnassa siitä, miten voimme edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, miten voimme edistää energiatehokkuutta, mutta myös miten voimme korvata ydinvoiman, miten ydinvoimasta voidaan luopua mahdollisimman pian. Tästä on eh, ehkä erilaisia käsityksiä, mutta mitään mielipideeroja ei enää ole siitä, etteikö ydinvoimasta haluttaisi luopua. Tämä on tilanne Saksassa tällä hetkellä. Ja minä uskon, että me tähän ydinvoimasta luopumistavoitteeseen pääsemme ja haluamme myös olla tässä esimerkkinä muille, koska sitten meille ehkä sanotaan, että no ehkäpä tuotte sitten sitä ydinvoimalla tuotettua sähköä muista maista, mutta minä uskon, että tätä energiamuotoa ei tulevaisuudessa enää tarvita. Paljon on toki sanottavaa ja monet asiat ovat myös e- esityslistalla. Esimerkiksi 30 prosentin tavoite ilmastonmuutoksen suhteen, samoin alue rahojen käytön uudelleen suuntaaminen ja monet muut asiat. Olen iloinen tästä yhteiskokouksestamme. Kiitos. Kiitoksia teille tästä alustuksesta, rouva Bulling Schröter. Ehkäpä käynnistämme nyt heti keskustelun tästä ensimmäisestä aiheesta. Huomenna kello yhdeksän valiokuntamme muuten äänestää mietinnöstä, joka liittyy komission tiedonantoon 20 prosenttia tai enemmän. Vuonna 2008 olin itse käymässä tätä keskustelua, samoin vuonna 2009 ja taas nyt. Ja voidaan kyllä nähdä, että, että tiettyjä ristiriitojakin on ja kiistoja on ja jotkut ovat sitä mieltä, että tämä ilmastopaketti tällaisena riittää, mutta toisten mielestä tämä on vasta alkue, vasta ensimmäinen vaihe. Me Euroopan parlamentissa usein toivomme, että enemmistöt olisivat hiukan vahvempia. EU-ssahan hallitus-oppositio-enemmistöjä ei ole. Eli meille merkittävää on, mikä on 27 jäsenvaltion kanta. Bas Eichhout Alankomaista on mietinnön esittelijä ja tässä on käyty koko joukko avoimia keskusteluja – ja erilaisia symposiumeja on järjestetty. Kompromissitarkistuksia lienee ole, olevan noin lienee noin tusina huomenna äänestyksessä olevan edessämme. Ja näin täällä Euroopan parlamentissa toimitaan eri kannat. Pyritään saattamaan yhteen ja ää, jo ennen Kankunia löimme oman kantamme lukkoon, itse asiassa jo Kööpenhaminan allakin, ja huomenna meidän kantamme tulee olemaan 30 prosenttia, mutta luonnollisesti tämä täytyy vielä jakaa siihen, mitä tehdään Euroopan unionin sisällä ja eh, mitä tekevät yritykset ja teollisuuden alat myös Euroopan unionin ulkopuolella. Kioton pöytäkirjahan on käytettävissä ja totuus tulee olemaan sellainen, että EUn e sisällä – vaaditaan 25 prosenttia ja 5 prosenttia tulisi sitten Kioton mekanismin kautta EUn ulkopuolelta. Nämä ovat näitä meidän ydinvaatimuksiamme. Tämän lisäksi tässä rinnalla, en tiedä onko teillä aikaa jäädä meidän keskustelumme jälkeen vielä ää, tähän kokoukseen, sillä ää, ilmastokomissaari Rova Hedegaard tulee sitten vieraksemme ja kertoo meille 2050 suuntaviivoista tai ajatuksista. Ja tämä luonnollisesti on hyvin jännittävää. On hyvin jännittävää nähdä, millä tiellä tässä nyt ollaan kohti vuosisadan puoliväliä, jolloin haluamme, johon mennessä haluamme 80-95 prosenttia vähennyksiä saada aikaan päästöjen suhteen. No niin, Bas Eichhout, esittelijämme on paikalla, Dan Jörgensenkin on paikalla. Tehdään vähän, tehdään vaikka niin, että käytetään puolisen tuntia ilmastonmuutosta varten ja sen jälkeen siirrytään biodiversiteettiin. Eva Bulling Schröter voinee antaa puheenvuorot yhdessä minun kanssani. Josef Koppelin tässä jo näinkin. Ich bin der Obmann der No niin, nimeni on Josef Köppel. Olen tosiaan CDU-CSUn koordinaattori Saksan liittopäivillä ympäristövaliokunnassa ja haluaisin puheenjohtaja tässä nyt kertoa Euroopan parlamentin kollegoillemme, että Saksan liittopäivät on tehnyt yksimielisen päätöksen jonka mukaan halutaan vähentää 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä Saksaan kasvihuonekaasupäästöjä, ja tämä ehdoitta. Me odotamme luonnollisesti, että Euroopan unioni, mitä tulee 20 prosentin tavoitteeseen, sen ohittaa, menee pidemmälle. Eurostatin luvuthan ovat osoittaneet, että 17 prosenttia on jo saavutettu ja me katsomme, että yhdeksän vuotta ennen tavoitteen saavuttamista ää, ei ole uskottava, jos tässä ajassa pyritään enää kolmen prosentin vähennykseen. Siksi pyydämme sydämellisesti, että Euroopan unioni antaa Durbania varten selkeän signaalin. Pelkäämme, että jos Euroopan unioni ei lähde liikkeelle, Durban epäonnistuu. Ehkäpä voisin tässä kertoa vielä, että Saksassa todella kaikki poliittiset ryhmät näkevät vähähiilisessä tulevaisuudessa erinomaiset mahdollisuudet. Ja Saksassa ollaan todella siis hyvin yksimielisiä myös ydinvoimasta luopumisesta ilman, että että olisi tätä kansalaisten valtavaa tukea, niin Saksa ei olisi voinut tätä muutosta lähteä ajamaan. Uskomme, että tämä on kaikille Euroopan maille erinomainen mahdollisuus ja to- todella toivomme, että tällä tiellä kuljetaan. 20. Kiitoksia Josef Köpel, erinomaista puolitoista minuuttia käytitte puheaikaa. Ehdottaisin, että minuutti puolitoista tässä puheaikaa käytettäisiin. Sitten Chris Davis, liberaalit Iso-Britannia. Kiitos. Nimeni Chris Davis. Olen liberaali- ja demokraattiryhmän ALDE-puolen koordinaattori. Puheenjohtaja ja te hienosti totesitte joitakin asioita, jotka johtavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja myöskin mitä kustannuksiin tulee tässä suhteessa. Kaikki nämä näkemykset eivät ole heijastuneet keskustelun parlamentissa eikä parlamentissa ryhmässä, ei ainakaan minun ei tästä ole oikein puhuttu. Joten pidin erittäin hyvin näitä puheenvuoroja, koska minä tuen niitä. Minun hallitukseni ryhmässä kuningaskunnassa tukee niin, niin ikään tämän tyyppistä toimintaa. Viime viikolla tästä tehtiin päätös. BAS on hiilidioksidi asian esitteli, joten annan hänelle tilaisuuden selittää, mitä huomenna äänestyksessä tulee tapahtumaan todennäköisesti. Merkittävä edistystä kyllä tullaan saamaan aikaan, mutta ei välttämättä aivan niin pitkälle menevää edistystä kuin te haluaisitte nähdä. Jännitteitä on ilmoilla, kuin puheenjohtaja totesi neuvostonkin puolella. Ilmähi myöskin hallitusten kautta eri parlamentin valtuuskuntien näkemyksiin. Täällä on jonkin verran vastustusta ja myöskin skeptisyyttä, joka kohdistuu ylipäänsä ilmaston lämpenemiseen. Ja tällä vastuuteen jotenkin pitkälle meneviä toimia, joiden katsotaan mahdollisesti estävän talouskasvua. Jotkut, jotkut ovat todenneet, että juuri siksi, että meidän täytyy viedä taloutta eteenpäin, meidän kannattaa investoida hiilitalouteen ja että tämä, nämä täytyy viedä, näitä täytyy viedä eteenpäin käsi kädessä. Kun tarkastetaan Kiinan viisivuotisen suunnitelmia, vaikuttaa siltä, että kaikki menee niin kuin ennenkin, mutta samanaikaisesti maailma muuttuu ja teknologian täytyy silloin vastata tähän. Muuten kaikki tuotanto siirtyy kaukoitään. Kiitokset, Chris. Kaius Julius. Kaius Julius Caesar, tässäpä hieno nimi. Ja gehört halt äh, der Vorname Julius. No jos Caesar on sukunimi, niin luonnollisesti Kajus Juliuksen täytyy olla etunimenä. En ole ihan varma, ollaanko sukua vai ei. Kun hiilidioksiditavoitteista puhutaan, niin uskon, että tämä on erinomainen mahdollisuus, kun katsoo teknologioita, kaikkea tähän liittyvää, kaikkea mitä voimme todella saada aikaan, niin kyllä meidän täytyy harkita meidän saksalaisien ottaa todellinen esimerkki rooli tässä, mutta uskoisin, että ja varmasti Euroopan parlamenttikin tämän ymmärtää, että näitä asioita tulisi erityisesti välittää niille maille, jotka ovat pidättyväisempiä. Tämä liittyy taloudelliseen kehitykseen, työpaikkoihin, e, ilmastonmuutokseen myös ja samoin tietenkin e, sosiaaliseen ulottuvuuteen. Halusin todeta, että ehkäpä kannattaisi myös harkita tällaisia yhteishankkeita. Olimme vastikään valiokuntamme matkalla Afrikassa. Kymmenen Afrikan maata on lyönyt päänsä, viisat päänsä yhteen perustaakseen tällaisen vihreän nauhan, joka tulee olemaan 8500 kilometriä pitkä, 10 kilometriä leveä. Kyse on merkittävistä hankkeista myös Afrikka on tässä mukana ja voidaan tehdä työtä paitsi ilmaston suojelemiseksi, myös ihmisten tilanteen parantamiseksi esimerkiksi ravinnon saamiseksi. Ja näin voitaisiin ehkä ympäristön suojelu ja kehitysapu yhdistää toisiinsa. Ja minä pyytäisin teitä Euroopan parlamentissa yhdessä meidän kanssamme tekemään myös tätä työtä. Kiitos. Sydämestä kiitokset viime viikolla Budapestissa parlamentaarisessa EU-AKT-yleiskokouksessa kyseessä on 78 yhteistyömaata ja luonnollisesti kehitysulottuvuuden puitteissa myös ympäristökysymykset ovat hyvin tärkeitä ja Afrikan suhteen saati, saatiin nähdä, että jotkut, ovat tämän jo, jotkut maat ovat tämän ymmärtäneet ja haluavat toimia, toiset eivät ole vielä ymmärtäneet ja ovat varsin epäileväisiä. Olimme myös Varsovassa tulevassa puheenjohtajaa valtio Puolassa ja puolalaiset kollegat näkevät tämän uhkana. Keskiviikkoillasta perjantai aamupäivään he todistelivat meille, että tämä maksaa liikaa, ei käy, tämä estää kilpailukykymme kehittymisen parempaan suuntaan. Eli myöskin 27 jäsenvaltion puitteissa on erilaisia kantoja. Jotkut ovat tässä enemmän eturintamassa ja toiset ovat jääneet hieman jälkijunaan, mutta tämä on luonnollisesti meidän tehtävämme edistää koko Euroopan asiaa. Sitten Anna Rosbach. Anna Rosbach, Dänemark. Olen Anna Rosbach, tulen Tanskasta. Olen EKR-ryhmän koordinaattorina täällä oikeastaan puheenjohtaja sanoi jo kaiken, mitä minäkin halusin sanoa. Hän sanoi nimittäin, että yhtäältä haluamme olla edelläkävijöitä, toisaalta pelkäämme kilpailukyvyn puolesta maailmanlaajuisesti katsottuna. Valitettavasti minun täytyy kertoa teille, että minun ryhmäni on päättänyt, että 25 prosenttia on se, minkä puolesta äänestämme huono, huono, huomenna. Tämä on minun hieman vaikea, koska itse tulen Tanskasta. Ja usein olemme havainneet, että voitaisiin mennä kyllä pidemmällekin, ja mikäli näin on, niin sitten pitäisi mennä pidemmälle. Mutta jälleen kerran kyse on tasapainottelusta. Ja kaikilla täytyisi, täytyisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön parhaita käytänteitä ja mennä pidemmälle kuin mitä viin e tasolla päätetään. Mutta toisaalta täytyy saada mukaan nekin, jotka eivät ole vielä niin pitkällä. Joten nähdäkseni tässä nyt ollaan. Ja meidän täytyy nyt pyrkiä ottamaan opiksemme ja ottamaan enemmän vastuuta kaikessa siinä, mitä me teemme Euroopassa. Meidän täytyy näyttää kaikessa hyvää esimerkkiä muille, mutta kuten sanoin, meidän täytyy saada kaikki mukaan näihin talkoisiin. Amerikkalaiset yritykset esimerkiksi tekevät hyvin paljon tällaista shoppailutoimintaa Afrikan puolella ne pysyvät jossakin maassa niin kauan, että työvoimakustannukset ovat riittävän matalia. Ja sitten mikäli tulee ongelmia tässä suhteessa tai otetaan normeja käyttöön, sitten siirrytään toiseen maahan. Ja minun mielestä ei tarvitse ottaa huomioon. Ja Tanska voisi pitää rajansa auki, että ajatukset ja tavarat voisivat myös liikkua vapaasti, mutta tämä ei todennäköisesti ole Anna Rospahin vastuulla niinkään. Sitten SPD-ryhmästä Herra Schwab, olkaa hyvä. Ja Frank Schwab. Frank Schwabe. Olen äh, ilmastonsuojelu, poliittinen äh, äh, puhetorvi ST-ryhmästä. Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnassa todella puoluerajat ylittäen olemme sitä mieltä sitä, että 30 prosentin tavoitteeseen pitäisi pyrkiä. Täytyy sanoa, että olen hiukan pettynyt siihen, mitä näköjään täällä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa on käynnissä, koska niin kuin tiedämme, tämä 25 prosenttia plus ei ole kovinkaan kunnianhimoista, koska se liittyy tähän 2020-2020 tavoitteeseen, joka Euroopan unionilla on. Eli kyllä me Saksan liittopäivillä olisimme toivoneet huomattavasti kunnianhimoisempaa tavoitetasoa. Eh, nythän sitten nähdään, eh, tartutaanko tähän eh, mahdollisuuteen todella energiapolitiikan kääntämisestä täysin uuteen suuntaan. Eli keskustellaanko ongelmista ylhäällä vai alhaalla, ajatellaan luonnonvarojen vähenemistä, säästäväisyyttä ja tässä luonnollisesti paitsi Saksassa myös muualla tulee toimia EU-ssa ja kaikkialla maailmassa säästäväisesti. Ja tässä meidän on järjestettävä kansallisissa valtioissa tämä muutos, ja sanon tämä myös sosiaalidemokraattina, on maita, jotka tähän muutokseen ehkä eivät kykene yhtä nopeasti kuin toiset. Ja tämän lisäksi Euroopan unionin politiikan on oltava sellaista, että ne jäsenvaltiot, joilla on ongelmia, erityisesti esimerkiksi Itä-Euroopan maat, saavat rakennemuutostaan varten tukea mutta joka tapauksessa haluamme kunnianhimoista ää, toimintaa ja siksi 30 prosenttia. Kiitoksia. Ja nyt esittelijämme Bas Eichhout. Mistä täällä nyt sitten huomenna äänestetään? Ja miksi? Well, I cannot answer all those questions. En voi vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Kaikkien täytyy äänestää ihan itse, joten jokaisen täytyy itse argumentoida ja tehdä päätöksensä. Anteeksi, että olin nyt hieman myöhässä. Yleensä tulen ajoissa, mutta minulla oli toinen kokous saman aikaan, joten pyydän anteeksi myöhästymistäni. Ymmärrän kyllä, että Saksan liittopäivillä on hyvin laaja puolerajat ylittävä konsensus sen puolesta, että 30 prosenttia Euroopan tavoitteeksi on ainoa tie eteenpäin. Ja tämä on tietystikin myöskin meidän vihreiden lähtökohtana mikäli tieteellisesti tarkastellaan tilannetta, voitaisiin puhua jopa 40 prosentista, mutta ei siinä mitään. Olemme käyneet keskustelua ja minun nähdäkseni erittäin tärkeää on ollut viime kuukausina se kehitys, jota on tapahtunut. Parlamentissa on ollut meneillään prosessi, jonka päätteeksi suurin osa nyt tunnustaa, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on hyväksi myöskin Euroopan taloudelle. Ja minun nähdäkseni tämä on askel eteenpäin Tilanne on kovasti muuttunut siitä, mitä se oli kaksi vuotta sitten. Silloin aina ekonomia ja ekologia asetettiin vastakkain. Nyt tuosta vaiheesta on päästy yli. Nyt ei pidä enää valita jompaa kumpaa, vaan kumpikin voi edetä rinta rinnan, ja ne täytyykin yhdistää. Nyt äh, vihreä viikko Euroopassa tarkoittaa sitä, että komissiolla on kaiken tyyppisiä toimia jotka ovat vihreitä luonteeltaan. Siellä on keskitytty nyt resurssien, voimavarojen, luonnonvarojen käytön tehokkuuteen. Ja ymmärrätte, että Euroopan taloudenkin täytyy varmistautua siihen, että taloudesta tulee resurssien käytön suhteen tehokasta, koska sitten se pystyy paremmin pärjäämään myöskin pidemmän aikavälillä. Mutta sitten tämä 30 prosenttia, miten sille käy? Arvostan hyvin paljon sitä keskustelua, jota on käyty. Nyt on syntynyt parlamentissakin puoluerajat ylittävä kompromissi, jossa kotimaiseksi vähennystavoitteeksi otetaan 25 prosenttia, mutta kompromissi, jota kaikki poliittiset ryhmät tukevat, on se, että me tuemme tätä 25 prosentin vähennystavoitetta kotimaan politiikassa Euroopan unionin sisällä. Mikäli tarkastellaan vielä CDM-mekanismia. Kyse on symbolisesta pienestä askeleista, joita täytyy ostaa vielä. Ja tiukasti, kun on pidetty kiinni tästä 30 prosentista, on todettu, että sitä ei voida tukea, mutta 25 voidaan ottaa tavoitteeksi EUn sisällä. Tämä tilanne meillä on. Nulku 30 on jollakin tavalla muuttunut erittäin poliittiseksi pelinappulaksi. Tämä on sääli, koska mikä tarkastellaan raportin argumentointia ja kaikki entä seikkoja, jotka ovat mukana mietinnössä, ja sitä, että tuetaan 25 prosenttia Euroopan sisällä, mutta ei voida ottaa tätä viimeistä askelta ja hyväksyä 30 prosenttia, niin vielä on työtä edessä. Nyt kuitenkin on, ollaan saamassa tällainen konsolidoitu tarkistus, jota suurin osa ryhmistä tukee, mutta ei vielä kaikki. Kaikki ryhmät eivät vielä tue. Ja tämä konsultitarkistus liittyy tähän 30 prosenttiin. Tästä äänestetään huomenna. Ja toivon, että kaikki ne, jotka ovat tukeneet tätä 25 prosenttia, vielä menisivät yhden askeleen eteenpäin hyväksyisivät 30 prosenttia. Sitten mikäli ympäristövaliokunnassa saataisiin enemmistö aikaan, sitten emme, asetta, emme tuotaisi pettymystä myöskään Saksan liittopäiville, koska mekin saisimme tämän 30 prosenttia tavoitteeksi. Euroopan parlamentti voisi näytellä sitä roolia, mikä sillä on tähänkin saakka ollut ympäristöpolitiikan puolella. Olemme olleet edelläkävijöitä ja toivottavasti näin käy myöskin huomenna. Tämä on vain pieni askel 25-30. Huomenna tullaan näkemään, miten käy. Ne, jotka tukevat sitä, että 25 prosenttia hyväksyttäisiin EUn sisällä, niin toivon, että Mikäli ette hyväksy sitä huomenna 30 prosenttia, niin toivon, että pystytte selittämään miksi, koska ei tämä ole loogista. Ikä 25 prosenttia jun sisällä ja sitten 30. Ja minä tulen puolustamaan tätä kantaa myöskin esittelenä huomenna. Kiitokset äh, Bas äh, tässä todella. Ää, äh, toimimme tulevien sukupolvien nimissä. Haluamme pelastaa maapallomme ja myös Saksan liittopäivät tätä työtä tekee. Sitten Herman Ott. Kiitoksia. Olen Herman Ott, vihreiden ilmastopoliittinen puhetorvi Saksan liittopäivillä. Oi Eurooppa, tekisi mieli sanoa ja vähän huokaistakin, kun katsoo, miten Eurooppa tässä tilanteessa toimii. Olemme tutustuneet moniin eri toimielimiin, keskustelleet monien ihmisten kanssa ja minä olen todella pelästynyt tästä epäröinnistä ja pelosta, jonka olemme havainneet kaikkialla. Tässä ei ole mitään rohkeutta. Kyllähän Euroopan täytyy päättää, päättää minkälaisen roolin se haluaa itselleen tämän uuden vuosituhannen maailmassa. Haluaako se istua takapenkillä ja katsoa, kun Yhdysvallat ja Kiina – ovat eturivin toimijoita vai haluaako Eurooppa olla mukana pelikentällä? Haluaako se olla maailman tulevaisuutta uudistamassa? Euroopan tulee asettaa itselleen sellaisia tavoitteita, jotka ovat ilmastouhkien tasolla, eli vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, siis päästövähennys tavoitteena. Ja Euroopan on sitten tehtävä ne muutokset, jotka tätä varten tarvitaan. Miksi sitovia tehokkuustavoitteita ei vielä ole hyväksytty? Ja tämän lisäksi kolmanneksi EU on toimittava kansainvälisellä näyttämöllä niin, että se otetaan huomioon. Tällöinhän Eurooppa voi tätä keskustelua ajaa. Tämä toki lähtee pienistä askelista. Käsittääkseni Bas Eichhout katsoi, että me, jotka tätä 30 prosenttia ajamme, niin eikö tässä yhteiskokouksessa voitaisiin vedota tämän 30 prosentin tavoitteen puolesta. Niin, kyllä tätä keskustelua täällä kuunnellaan ja aivan varmasti poliittisille ryhmille tämä viesti välittyy huomisaamuun mennessä. Sitten Karl-Heinz Florence. Kiitoksia Haluan kiittää edellistäkin puhujaa siitä, että hän muistutti Euroopan tehtävistä. Itse olen tämän valiokunnan jäsen ollut hyvin pitkään ja mm, toki nämä prosenttiluvutkin minua kiinnostavat, mutta olen oppinut siitä, että mitä me täällä sitten päätämmekin ja sitten mitä herra Ot, ei kun Otto tuossa äsken sanoi, katsotaan vaikkapa Kiotoa ja sen täytäntöönpano lukuja. Kyllä on todettava, että erot Euroopan sisälläkin ovat varsin merkittävät. Ja siksi minua kiinnostaa vähintäänkin yhtä paljon kuin tämä kysymys 20, 25 vai 30 prosenttia. Minua kiinnostaa se, että miten, mitä välineitä käyttämällä tähän tavoitteeseen pyritään. Te puhuitte sitovista tehokkuustavoitteista. Tämä on yksi väline Entäpä CDM, entäpä kaikki raha-asiat, jotka eh, nekin eh, tässä eh, leijuvat ympärillä. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Mitä välineitä te tukisitte, jotta tavoitteeseen X tai Y päästäisiin? Tämän lisäksi haluaisin kuulla, että mitkä ovat Kioton valvontavälineet. Itse en ole mitään löytänyt. On hyvin vaikeaa, kun yksimielisyyteen on päästävä, niin kuin nämä ympäristöasioissa on. On vaikea saada mitään valvonta- tai seuraamusmenettelyä läpi. Osa hyväksyy yhteiset toimet ja osa taas ei. Ja toinen asia, minä voisin aika nopeastikin hyväksyä kiinnostavammankin luvun, jos esimerkiksi jäsenvaltioilta saataisiin kommentteja metsien häviämiseen. Etelä-Amerikan panos ilmastonmuutokseen on hyvin merkittävä hiilidioksidipäästöjen kautta. Me puhumme täällä parista kolmesta prosentista, heidän vaikutuksensa on tuhatkertainen. Ja Kankunissahan tämä keskustelu jo käynnistyi. Ja kyllä minäkin olisin valmis menemään pidemmällekin, jos muut saataisiin mukaan. Kiitos. Dan Ralf. Sitten Ralf Linkert vasemmistoryhmästä. Tilinke. Kiitoksia. Minä olen liittopäivän ympäristövaliokunnan vasemmistoryhmän koordinaattori. Kyllä, Florence on aivan oikeassa siinä, että välineistä on myös puhuttava. Itse tulen itäisestä Saksasta ja tiedän, minkälaiset äh, rakennemuutokset äh, itäisessä Euro- Euroopassa ovat juuri toteutuneet. Nyt halutaan jälleen uutta rakennemuutosta ja kyllä öö, voidaan palata tällaisiin epäilyksiin, joita 90-luvulla esimerkiksi Saksassakin oli, kun todettiin, että tuulimyllyn rakentamiseen menee enemmän energiaa kuin, ja sähköä kuin tämä mylly koskaan tulee itse tuottamaan. Ja todella meidän tulisi päästä esimerkiksi Itäisen Euroopan maiden epäilyksistä. Meidän tulisi niitä tukea niin, että että maissa päästäisiin mahdollisimman myönteiseen tulokseen. Kyse on muustakin kuin energian tuottamisesta, myös rinnakkaisteollisuuksista. Ja kun tämä kaikki otetaan huomioon, niin aivan varmasti voidaan heidän hyväksyntänsä saada asialle. Erityisesti esimerkiksi Puola. Puolan biomassapotentiaali on aivan valtava. Samoin Puolan Itämeren rannikko aurinko, siellä aurinkoisia tunteja ja päiviä on hyvin paljon. Eli ehkä meidän ei tule niinkään perustella tätä heille pelkästään sanatasolla, vaan esimerkkien kautta. Ja Euroopan parlamentti voi tehdä tässä paljon. Meillä kansallisilla parlamenteilla ei niinkään ole tässä toimintamahdollisuuksia kuin Euroopan parlamentilla. Ja näin aivan varmasti voitaisiin tasoittaa myös taloudellista epätasapainoa Euroopan eri maiden välillä. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Kyllä. Öö, öö, rakennerahasto-uudistus ja keskipitkän aikavälin rahoitussuunnitelma aivan varmasti ovat tässä aika kiinnostavia. Ja minäkin katson, että näitä miljardeja tulisi käyttää entistä tehokkaammin esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden osalta. Mutta kun näitä Äh, pyytäviä käsiä on koko joukko. Lentokentät tai satamat tai tiet. Aika paljon betonia on tässä sitten vaihtoehtona. Linda McAvan seuraavaksi. Um, well, I just wanted to welcome everybody to, to this meeting. Haluaisin ensinnäkin toivottaa kaikki tervetulleeksi tämän kokouksen. Olen Linda McAvan edustan yhdistynyt kuningaskuntaa. Olen työväenpuolen jäsen ja toimin ryhmän koordinaattorina tässä valiokunnassa. On erittäin hyödyllistä saada kuulla, mitä Saksan parlamentissa tapahtuu asian tiimoilta. Haluaisin esittää kysymyksen. Minkälaisia yhteyksiä teillä on muiden maiden parlamentteihin? Koska parlamentissa täällä ei ole helppo aikaan saada sopimusta ilmastonmuutoksista siinäkin, kuin lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin joulukuussa 2008 Olemme jatkuvasti yrittäneet uudelleen avata tätä kysymystä. Pitäisikö puuttua tähän ilmastonmuutokseen vielä? Mitä, mikä prioriteettiasema täällä on suhteessa talouteen ja niin poispäin? Oli mielenkiintoista kuulla, miten yhtenäisiä te olette Saksan parlamentissa. Brysselissä pahimmat lopparit, jotka vastustavat ilmastonmuutospakettia, ovat yleensä Saksan teollisuuden edustajat. He käyttävät hyvin paljon aikaa kertoakseen kaikille, miten paljon tästä on haittaa Euroopan taloudelle. Mitä yhteyksiä teillä on Saksan teollisuuteen ja miksi tämä viesti ei tunnu olevan niin äänekäs teidän puolellanne? Miksi te ette niin paha lupauskohde kuin me, koska meihin ainakin pyritään vaikuttamaan lainsäätäjinä? Viimeinen sana menee kahdelle naiselle, Dagmar Roth-Berendt Euroopan parlamentista sekä EFA Olin Schröter. Ja kun muita puhe... Onko täällä vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Kyllä, Josef Fell vielä. No joo, no jatketaan sitten tätä keskustelua, onhan meillä vielä aikaa. Eli Dagmar et saanutkaan viimeistä sanaa, vaikka pyrinkin siihen. Eihän minä ikinä saa viimeistä sanaa, voi kun se olisikin niin helppoa. Vaikka aina yritänkin, mutta en aina välttämättä onnistu. Pyysin puheenvuoron kuultuani herra Ottia Luulin, että minun ei tähän keskusteluun tarvitse osallistua, mutta kun joku valittelee täällä Eurooppaa, niin täytyy ö, sanoa, että ö, tällaisia kommentteja minä en kuuntele. Minä olen ollut koko tämän valiokunnan koordinaattori 15 vuoden ajan. Ja muistan oikein hyvin, kun kollega Ot tässä pyysi, että ollaan rohkeita, niin kyllä minä tiedän, kuka on ollut rohkea viimeisten 20 vuoden aikana ympäristöpolitiikassa. Saksassa, Saksan ympäristölainsäädännössä ei ole yhtäkään asiaa, mitä me emme olisi pakottaneet teille. Ei kun juu, kyllä, yksi tai kaksi. Käydään, joo, käydään kohta, kohta tämä läpi. Ää, äh, niin, kollega, en ole oikein varma, kuinka... Ää, äh, hyvältä. Kommentti näyttää sen valossa, mikä on itse asiassa totuus. Mutta todella on yksi lainsäädäntö, joka oli Saksassa parempi kuin mitä me olemme ehdottaneet. Kaikki muu, ne dioksiinipäästöt, jäte, direktiivi, jätteen poltto, kaatopaikat, vesi, vedensuojeludirektiivi, kaikki tämä on eurooppalaista lainsäädäntöä ja on koko joukko asioita, joita me olemme toteuttaneet. Vesi, ilma, maaperä, kaikki tämä on meidän työtämme. On aika vaikeaa meidän todeta, että olemme 30 prosentin äh, tavoitteen kannalla. Linda McAvan sanoi tämän brittien tapaan erittäin kohteliaasti, pidättyväisesti. Me olemme 27 jäsenvaltion parlamentti, 27 hyvin erilaista jäsenvaltiota ja kaikkien näiden kanssa yhdessä meidän tulee saada aikaan tulos, joka on loppujen lopuksi muutakin kuin paperia. Toki me voimme kirjoittaa 30 prosenttia ihan välittömästi, mutta kun kaikki jäsenvaltiot eivät tätä edes pysty toteuttamaan nykyrakenteiden kautta. Täytyy myöntää, että aina haluan kulkea kunnianhimoista tietä, mutta kun viime kädessä tärkeää on se, että lopputulos toteutuu käytännössä eikä vain paperilla. Linda Mäkävän tuossa juuri totesi, että lobbaajat, jotka eivät halunneet Kiotoa toteuttaa, olivat jäsenvaltioita Saksa esimerkiksi ihan eturintamassa, joten kun täällä puhutaan vetomuksista, niin minä vetoan teihin, että te liittopäivillä viette liittohallitusta vähän oikeaan suuntaan. No niin, tässä nyt ö, iskuja tulee puolin ja toisin. Ö, ilmastonmuutoshan tässä nyt on tavoitteena. Sitten Hans-Josef Fell, olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on mukavaa, että käydään näin eloisaa elävää keskustelua ja kuullaan molempien osapuolten perusteluja. Tämähän on keskustelua, jota käydään myös yhteiskunnassa ja siksi mielestäni on erinomaista, että mekin tällaista keskustelua saamme täällä käytyä. kun äh, Eurooppa haluaa olla teknologiajohtaja tehokkuusteknologian ja uusiutuvien teknologioiden suhteen, niin äh, Rouva Rothberg, kyllä tämä on osittain myös äh, Saksan lainsäädännön ansiota, tämä nyt sivuhuomautuksena, joten kyllä tämä lainsäädäntö on menestyksekästä ja se on tarttunut myös rajojemme yli muihin jäsenvaltioihin. Mutta haaste, haaste muista maista on hyvin suuri näiden teknologioiden suhteen. Kiina esimerkiksi, joka tällä välin muista syistä, ei ehkä niinkään ilmastonmuutossyistä, mutta uusiutuvien energianlähteiden eh, teknologioiden suhteen ja tehokkuusteknologioiden suhteen eh, on lähtenyt eh, vastaamaan meidän teknologiaamme siksi, että se on taloudellisesti hyvin kannattavaa. He ovat havainneet, että esimerkiksi fossiiliset polttoaineet ovat aika vähissä ja energian nälkä on suuri, joten äh, Kiinakin on luonnollisesti ymmärtänyt tämän asian tärkeyden. Ja kun puhutaan esimerkiksi tästä tehokkuustavoitteesta 20 prosenttia, eikö siitä voisi vihdoinkin tehdä sitovan ja nostaa tätä uusiutuvien energianlähteiden osuutta mutta meillähän on kaikki mahdollisuudet tehdä tämä nopeammin kuin mitä on alun perin ajateltu, ilman että taloutemme tästä kuitenkaan kärsisi. Ja Rouva McAvan monet kansalliset teollisuudet ovat saaneet suurta hyötyä 370 000 työpaikkaa. 12 vuotta sitten näitä työpaikkoja oli vain 30 000, joten ei tässä ole mitään ristiriitaa ilmastonsuojelun ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen välillä. Katson, että meidän tulee vahvistaa näitä eurooppalaisia pyrkimyksiämme entisestään, jotta teknologian johtavuutemme, johtavuutemme säilyy ja että päästään todella asioissa eteenpäin. Kyllä, toden totta. Ei tässä nyt ehkä hyödytä puhua siitä, kuka on tehnyt jotain paremmin kuin joku toinen. Saksa on luonnollisesti esimerkkinä monille maille uusiutuvienkin energialähteiden suhteen. Sitten Matias Grote. Erneuerbaren Energien oder Strom einspeisen das war ein uusiut energiat ja sähkön tuotanto, niiden suhteen valitsi Saksan parlamentissa konsensuussa. Kyse oli suuri, suuren luokan hankkeesta, joita käsiteltiin parlamentissa. Uusintuva energiasta koskeva lainsäädäntö vuotta 1992, sitä tehostettiin, parannettiin ja pohdittiin myöskin vientipuolen kysymyksiä. Tulen itse alueelta, jolla tänä päivänä on jo 51 prosenttia prosenttia tuulienergiaa verkossa ja tästäkin su- tässäkin suhteessa voitaisiin vielä parantaa. Niitä McAvan sanoi jotakin tärkeää. Hän vi- viittasi vuoteen 2008 ja ilmastopakettiin. Ilma Linda McAvan oli ryhmässämme vastuussa päästökauppajärjestelmästä. Ja minä voin vain todeta, että ne, jotka halusivat pistää oppivat pienemmälle, ne olivat hyvin pitkälti Saksan teollisuuden edustajia. Siitä huolimatta rohkeutta riitti. Ja kyseessä oli valtavan suuri askel eteenpäin ilmastoympäristöpaketin suhteen ja myöskin mitä tämän 30 prosenttiin tavoitteena tulee. 30 prosenttia, mikäli muut mukaan, on hyväksyttävissä. Ja mitä tulee yhteiseen täytäntöönpanoon ja puhtaan kehityksen mekanismiin, viime vuosina on osoittautunut, että Lobbarit ovat tulleet umpikujan. Nyt meidän täytyy itse saada ne kuriin, jos asettaa sisäinen tavoite, ei sisäinen tavoite. Aikhautin mietinnöstä äänestetään huomenna. Ja minä katson, että se, mistä nyt on kyse, on se, että sisäistä voidaan päättää 30 prosentin tavoitteesta 25 sijaan. tämän suurin askel eteenpäin. Ja mikäli suuri yksimielisyys parlamentissa valitsee ja tämä hyväksytään, silloin tällainen oma mietintö ja päätösasemaesitys voivat konkreettisesti vaikuttaa lainsäädäntöön, mutta silloin tällä mietinnöllä on todellakin arvoa. Vain ja ainoastaan, silloin arvoa vain ja ainoastaan, mikäli tässä suuri enemmistö on sen takana. Koska muuten tämä koko paperi ei ole paljonkaan arvoinen ja loppujen lopuksi, kun on uudesta lainsäädännöstä ja sen äänestämisestä, esimerkiksi autojen hiilidioksidipäästöistä, päästöistä, ja muusta lainsäädännöstä ja konkreettisesta lainsäädännöstä, silloin saattaa enemmistö murentua, koska monet kollegat muistavat, että niillä saattaa olla yrityksiä omassa vaalipiirissään, yrityksiä, jotka loppaavat ja pyrkivät horjuttamaan yksimielisyyttä, joka omalaten mietinnön äänestämisen yhteydessä vielä oli totta. Uskon, että se, mistä ICAOT on neuvotellut ulospäin, se ansaitsee suurta arvostusta. Ja toivottavasti suuri enemmistö loppujen lopuksi on tämän takana, koska tämä asettaisi selkeän signaalin Euroopan unionin tasolle. Tämä olisi 30 prosenttia sisäisesti, mutta yhteisen, täytän, yhteisen täytäntöpanon ja puhtaan ja suhteen ei ole niinkään vakuuttunut siitä, että ne ovat niin hyviä instrumentteja. <laughs> Olet puhunut kolme ja puoli minuuttia, mehän sovimme puolesta toista. Kollegi Ingrid Liebing. Sitten kollega Liebing CDU-CSR-ryhmästä. Kiitoksia. Niin, tässä nyt on äh, esitelty perust perusteluna se, että ihmiset eivät hyväksy esimerkiksi uusiutuvia energianlähteitä, että esimerkiksi nämä tuulipuistot heitä häiritsisivät. Voin kertoa omasta kokemuksestani Saksan Pohjanmeren rannalla lähes Tanskassa omassa vaalipiirissäni niin on yli tuhat tuulimyllyä, enemmän kuin Bayerissa ja Baden-Württembergissä yhteensä. Eli aivan varmasti eroja on myös Saksan äh, sisällä. Alueellisia eroja todella on olemassa. Mutta tästä huolimatta olemme saaneet kansalaisten tuen näille toimille äh, uusia tuulipuistoalueita äh, on etsitty ja on löydetty tehty ja kunnat ovat todenneet tai kunnat ovat tarjonneet näitä alueita Schleswig-Holsteinin osavaltiolle enemmän kuin mitä itse asiassa edes tarvitaan kaiken kaikkiaan. Kansalaiset haluavat säilyttää toiminnan omilla alueillaan teollisuuden ja myös energiantuotannon nämä alueet olivat aiemmin rakenteellisesti heikkoja, köyhempiä alueita, mutta uusiutuvia energianlähteitä ajamalla on myös saatu lisättyä taloudellista toimintaa alueella ja ihmiset haluavat mennä entistä pidemmälle tässä, joten kyllä hyviäkin esimerkkejä on rohkaisevia esimerkkejä tämän tien kulkemiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Itse halusin vielä lisätä sanan sen Mielestäni kollegan puheenvuoro oli oikein hyvä. Kyllä, voimakasta loppausta on esimerkiksi hiilidioksidi kysymyksen suhteen ajatellaan vaikkapa autoteollisuutta. Siksi onkin niin hyvä, että käymme tätä keskustelua ja haluaisin todella käydä entistä laajempaa keskustelua myös muiden parlamenttien jäsenten kanssa – voisimme puhua esimerkkeistä, mutta myös esteistä, milloin tarvitaan erityistä tukea. Kyllä ihmisillä pelkojakin on. Pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Voidaan katsoa, mistä tällaista tukea saataisiin. Tämä olisi välttämätöntä. Ja 30 prosentin tavoitteeseen tulisi pyrkiä jopa 40 prosenttia olisi toivottavaa, mutta kysymys onkin sitä, että miten tähän päästään. Ja uskon, että meidän tulisi käydä tätä keskustelua entistä paremmin, entistä enemmän, koska muuten ihmisten pelot lisääntyvät. Joissain jäsenvaltioissa on viime päivinä nähty suuria mielenosoituksia, kun he haluavat puolustaa sosiaalisia oikeuksia, esimerkiksi eläkkeitään ja niin edelleen. Eli ihmisillä on muitakin ongelmia kuin ilmastonmuutos. Meidän on käytävä keskustelua siitä, että mistä nämä rahat oikein löydettäisiin. Näin se vaan on. De. No niin, näin todella tämä oli tämä ensimmäinen kokonaisuus, ilmastonsuojelu ja konsensus liittopäivillä on hyvin rohkaiseva myös Euroopan parlamentille pyrkiä vastaavaan konsensukseen kunnianhimoisempaan tavoitetasoon päästöjen leikkauksien suhteen. Kyllä me ihan hyvällä tiellä olemme. Se, mitä huomenna päätämme tässä valiokunnassa, jos se pitää myös täysistuntoäänestyksessä, niin olemme huomattavasti kunnianhimoisempia kuin neuvosto, komissio, vielä miettii. Ja mm, kohti Durbania matkallahan on vielä pari-kolme huippukokousta ja tämä keskustelu varmasti etenee. Seuraava puheenjohtajavaltio on naapurimaamme Puola ja he keskust- tai puhuvat äh, EUn nimissä, eivät yksinomaan omissa nimissään, vaan niin kuin puheenjohtajavaltiot äh, aina, heidän on todella otettava huomioon koko EU. Olen optimistinen, koska meillähän on vuoden 2050 suhteenkin jo päätöksiä ja uskon, että jos me nyt tässä vaiheessa emme pääse tavoitteeseen, niin seuraavassakin vaiheessa jäämme tavoitteesta jälkeen, eli meidän on toimittava nyt. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu ja Tavalla tai toisella toivottavasti sen voimme toistaakin toisessa yhteydessä. Sitten toinen aiheemme ainakin minun esityslistallani, biodiversiteetti, luonnonvarojen tehokas käyttö, nämä kaksi asiaa. Ja mehän tiedämme, että on myös tiedonanto, se ei ole siis muuta kuin keskustelun pohja tällä hetkellä, eli meidän tulee paitsi käyttää energiaa tehokkaasti, olla energiatehokkaita, myös käyttää luonnonvaroja tehokkaasti. Ja meidän on saatava koko Eurooppa kulkemaan tähän suuntaan. Ensi viikollahan on tämä vihreä viikko No niin, ja meillä on, oli myös valtuuskunta Gojassa, myös liittopäivät olivat paikalla. Muutama viikko sitten olin Norjassa. Norjahan on ainut maa, jolla on todella lainsäädäntöä tästä ABS-pöytäkirjasta, oli jo ennen Gojaa. Eli koska Norjan vuoristoalueelta on otettu geneettistä materiaalia, kosmetiikkaa ja lääketeollisuutta varten, ja he lähtivät ikään kuin tätä kautta liikkeelle ja vasta tämän jälkeen tämä genetiikka ja sademetsät ja niin edelleen tulivat mukaan tähän peliin. Tähän tarvitaan mielestäni lainsäädäntöä vapaaehtoiselta pohjalta tämä ei toimi. No niin, puheenvuoropyyntöjä. Chris Davis on ensimmäinen. Chris, ole hyvä. Amongst the biodiversity uh, community... Biodiversiteetti tavoitteiden joukossa on pyrkimys palauttaa kalakannata viiden vuoden sisällä. Viidessä vuodesta ei pysty tekemään, mutta tämä tavoite on asetettu kuitenkin maksimi tuoton aikaansaamiseksi. Heinäkuussa komission on määrä hyväksyä ehdotus, joka merkittävä on muuttamaan yhteistä kalastuspolitiikkaa tarkoituksena ottaa käyttöön paljon kestävämpi lähestymistapa. Kysymys kuuluu, sitten kun yks, yksityiskohdat on julkistettu, pyydätkö ne saamaan sitten poliittista tukea kunnianhimoisten uudistuksen aikaan saamiseksi? Viime viikolla parlamentissa äänestettiin kaksi vastaan yksi enemmistöllä lisää tuisteita annetaan kalaistille, koska öljyn hinta on noussut. Tukia annetaan aikana, jolloin muutoinkin kalastetaan liikaa kestämättömällä pohjalla. Minulle se tämä on kestämätöntä. Kuitenkin suurin osa Saksan jäsenistä, huolimatta siitä, että sosiaalistit yrittävät hieman lieventää kantojaan, suurin osa saksaisista meni mukaan tähän. Joten haluaisinkin kuulla, mikä Saksan parlamentin kanta tämän tyyppisiin kysymyksiin on. Matthias Miesch. Ja, Matthias Miesch. Matias Mies, SPD-ryhmän edustaja. Halusin eh, mielelläni tätä asiaa ja myös valtion tukia valottaa. Eh, tämä nyt ei suoraan kalastukseen, mutta myös maatalouteen. Se, mitä komission jäsen on ehdottanut, voi antaa merkittävän panoksen luonnonsuojelun ja lajien monimuotoisuuden tilanteen parantamiseksi. Kun eh, katsoo maataloustukia ja niiden yhdistämistä luonnonsuojeluun, ympäristönsuojeluun, ilmastosuojeluun, lajien monimuotoisuuden suojeluun, niin tämä lähestymistapa, jota Cholos on lähtenyt ajamaan, varmasti on lähestymistapa, jota voimme tukea myös kansallisesti. Eli ei toimita kastelukannuperiaatteen pohjalta, vaan nämä maksut sidotaan tällaisiin ihan perustason ympäristön suojelutoimiin. Ja ehkäpä kalastuspolitiikassa voitaisiin pyrkiä vastaaviin toimiin niin, että pyrittäisiin nämä suojelutoimet yhdistämään näihin taloudellisiin kysymyksiin. Varmaankin ensi vuonna tästä tullaan puhumaan. Ja näin ollen meidän kantamme kansallisena parlamenttina olisi todella yhdistää nämä asiat toisiinsa. Kiitoksia sitten Eichhout. Well, on the issue of biodiversity. Kiitoksia. Mitä biodiversiteettiin tulee? Uskoakseni voidaan sanoa, että vielä ei ole päästy tämän suhteen niin pitkälle kuin ilmastokysymysten suhteen. Tiedämme, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on. Tiedämme, että ratkaisuja on olemassa ja että ratkaisujen kautta syntyy taloudellista arvoa, Meillä on selkeitä tavoitteita ja tavoitteita kohti kuljetaan. Mitä biodiversiteettiin tulee? Nyt ollaan vielä alkuvaiheessa. Meillä on vain yleisiä tavoitteita. Euroopan jälleen kerran päättänyt, että vuoteen 2020 mennessä biodiversiteettiin rapautuminen on saatu pysäytettyä. Hienolta kuulostaa, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Pohdin hieman samaan suuntaan kuin Chris Davis. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan täytyy merkittävällä tavalla muuttaa esimerkiksi maatalouspolitiikkaa, kalastuspolitiikkaa, ja mikäli sanomme, että haluamme päästä eroon kaikista haateellisista aineista, tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien teollisuuden alojen täytyy tulla mukaan. Ja myöskin punaisesta dieselistä täytyy päästä eroon. Tästä halvasta dieselistä, jota maanviljelijät ja kalastajat käyttävät. Nämä ovat kaikkia sellaisia politiikan osa-aloja, joiden suhteen täytyy tehdä jotakin. Tämä varmaan pätee myöskin Saksan liittopäivillä. Mikäli biodiversiteettiä haluta menettää, täytyy pohtia myöskin yhteistä kauspolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa, koska nämä ovat niitä politiikan osa-alueita, joilla muutoksia täytyy tehdä, koska muuten voidaan tehdä kaiken tyyppisiä yleisiä, hienoja, hyvältä kuulostavia päätöksiä ja asettaa tavoitteita, mutta sitten kun on kyse selkeästä konkreettisesta politiikasta, tukiaisista maataloudesta ja kalastuksesta, mikään ei muutu. Minun mielestäni meidän täytyy saada kansalliset parlamentit mukaan luettuna Saksan iltapäivät näihin talkoisiin, jotta 2020 tavoitteet voidaan muuttaa konkreettiseksi politiikaksi ja toimenpiteeksi, koska muuten tämä jää kyllä sanahilinäksi. Ja, Julius Caesar. Julius Caesar. Kiitos, kun puhumme lajien suojelusta, niin tämähän on ennen kaikkea kansallinen tehtävä ja taloudelliset edut on luonnollisesti otettava huomioon, eli maaseudun tilanne on yhdistettävä myös luonnonsuojeluun. Ja jos katsomme nyt tätä tukijärjestelmää, joka päättyy 2013, ja tähän nidotaan, tai maksut sidotaan ihan tiettyihin konkreettisiin toimiin, niin tämä on hyvä ehdotus. Ja maatalouden ja metsätalouden yhdistäminen luonnonsuojeluun varmasti saa aikaan uutta puhtia ja tämä on toki nivottava EUn toimiin. Ja jos maailmassa todella sademetsiä katoaa vuosittain Saksan pinta-alan verran, niin meidän on tehtävä yhteistyötä myös näiden maiden kanssa ja pyrittävä uusiin sopimuksiin joidenkin maiden kanssa. Maiden, joiden kanssa toimiin on osittain jo ryhdyttykin, mutta näitä toimia on vielä parannettava, jotta hiilidioksidipäästötavoitteet tavoitteet sekä ilmastonsuojelu ja lajien, lajien monimuotoisuus saadaan yhdistettyä toisiinsa tavoitteina ja näiden suhteen meidän todella täytyy ryhtyä aivan uusiin aloitteisiin. Kiitoksia. Kyllä, lajien suojelu on. Und auch wiederum nicht, nicht? Wir haben natürlich äh, Ja nämä kansalliset tavoitteet, nämä aiheet äh, ajatellen äh, tätä muutosta, johon pyritään, ovat luonnollisesti asia, johon Euroopan on ryhdyttävä, mutta Eurooppa on yksi pieni maan osa, joten myös muu maailma tulee ottaa huomioon. Maataloustuottajien liitto oli myös vieraanamme. Kuulimme heiltä kiinnostavia asioita ja Puolassa kuulimme, että sama maksutaso on tavoitteena. Puola tulee puheenjohtajavaltiona vaatimaan, että heidän maataloustuottajansa saavat saman tukitason kuin lännen tuottajat. Sitten on vielä tämä maaperän suojelu, jonka muun muassa eh, Iso-Britannia on pannut jäihin. Maaperähän ei liiku yhtään mihinkään niin kuin vesi tai ilma tekevät, mutta olisi kyllä hyödyksi, jos EU saisi maaperän suojeludirektiivin, koska näin saataisiin liikkeelle myös ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole itse tehneet asiassa yhtään mitään, koska tämä on hyvin arvokas, tärkeä tavoite. Tämä on tällainen Loch Nessin hirviö, joka aina nostaa päätään ja tällä hetkellä tämä vähemmistö on ollut hyvin tiukka eikä ole suostunut mielipidettään muuttamaan. Sitten Rolf Linke. Kyllä, biodiversiteetti on tärkeä aihe, kun katsotaan vaikkapa mm, Saksan metsien lintukantaa. Lintukannat ovat toipuneet, lajien monimuotoisuus on hyvällä tiellä ja kun katsotaan sitten niittyjen tai peltojen hyötylintuja, niin niiden suhteen tilanne on huomattavasti ongelmallisempi. Kyllä yhteisen maatalouspolitiikan on huolehdittava siitä, että biodiversiteetti otettaisiin myös tukien maksussa huomioon. Ja me vasemmistossa katsomme vielä, että esimerkiksi kalastuspolitiikalla on oltava tulevaisuuden näkymät. Siis onhan se nyt aivan Ähm, mahdotonta on suojeltava kalakantoja ja tätä kautta myös kalastajia, koska jos kalakantoja ei suojella, niin eh, kalastajilla ei ole <laughs> työlle myöskään pohjaa. Ja Euroopan unionin tulisi toimia huomattavasti eh, enemmän kuin mitä se on tehnyt. Olen eh, kuitenkin EUlle hyvin kiitollinen esimerkiksi vesipuitedirektiivin suhteen itsemme sitä olisi läpi saaneet. Teollisuushan aina etsii ikään kuin eh, heikomman kumppanin. Joskus se voi olla kansallinen parlamentti toisella kertaa taas EU-parlamentti. Ja siksi mielestäni on hyvä, että käymme tätä keskustelua, että meitä ei pelata toimimaan toisiamme vastaan ja ettei teollisuus sitten etsi aina sitä heikompaa kumppania. Mitä tulee vesipuitedirektiiviin ja biodiversiteettiin, meillä Tyringenissä on Vera-niminen joki, joka oli biologisesti jo kuollut, mutta ja me tarvitsisimme todella tätä varten apua teiltä kaikilta. Kiitoksia sitten Anna Rospa, lyhyesti niin kuin aina. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olin Nagoyan biodiversiteettikokouksessa ja olin yhtä surullinen kuin Meksikon reissunkin jälkeen, koska biodiversiteettiä käsiteltiin lyhyesti vain ohi menne. Hyvätävästi maassa, maassa, jossa pelataan puita, puut kaadetaan, niitä saadaan tasankoa aikaan. Ja tämä on joista harmittava. Niin täytyy sanoa, että tässä parlamentissa kuulun euroskeptisen ryhmään, mutta täytyy sanoa, että kuitenkin kun tarkastellaan parlamentissa käsittelevä aiheita ja pitäisi saada ne tunnetuksi kansalaisten puolella, niin meidän pitäisi nyt yhdistää rivimme, että tulisimme kuuluiksi. Esimerkiksi yksipuolinen viljely on vaaraksi luonnon monimuotoisuudelle ja kaikkien etujen mukaista on, mikäli vihdoinkin saadaan kiinnitetty huomiota tällaisiin asioihin ja saadaan avattua silmät niin, että nähdään todellakin, mitä luonnossa tapahtuu. Sitten seuraava puhuja. Hans-Josef Fell. Kiitoksia. Hyvin ratkaiseva kysymys on juuri tämä uns vor Augen führen müssen. Es heißt ja landläufig, dass erneuerbare ähm, ähm äh, uusiutuvat energialähteet äh, äh, ovat tällä hetkellä hyvin äh, subventoituja. Äh, tämä ei kuitenkaan ole kestävää. Kansainvälinen energiajärjestö Pariisissa tutki G20 maita ja 312 eh, miljardia euroa tukia meni fossiilisille polttoaineille, vain 52 miljardia subventioita uusiutuville energianlähteille. Näin oli kuitenkin. Ja näin ollen eh, monet eh, valtion taloudet antavat suoria tukia fossiilisten polttoaineiden osalle, ja tämähän nyt ei ole ekologisesti kestävää, koska kyse on meidän verorahoistamme. Me näin verorahoin itse asiassa pahennamme ilmastonmuutosta. Monet ylivelkaantuneiden maiden tilanteet olisivat huomattavasti paremmat, jos näitä subventioita ei olisi myös meillä Saksassa tällaisia tukia on, esimerkiksi hiilituet tai maatalouden eh, halvempi dieselpolttoaine, mutta esimerkiksi Espanja antaa suoria eh, maksuja eh, laivojen omien alustensa dieselin tukemiseksi. Ja näin meidän ei tulisi toimia. Tarvittaisiin yhteinen strategia niin, että nämä äh, subventiot saataisiin purettua. Näin G20 sopikin, mutta sen jäsenvaltiot eivät tätä vielä ole toteuttaneet. Frank, Frank Schwab. Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Frank Schwabe. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä juuri puhuttiin siitä, että mitä jäsenvaltiot äh, tekevät meripolitiikan tai esimerkiksi äh, maaperän suojelun suhteen. Meillähän on eroja. Niin, ehkäpä täällä kollega otti ja hiukan tulkittiin väärin, kun hän puhuu Euroopasta, hän puhuu kaikista. Minäkin olen eurooppalainen, eli ei hän yksinomaan puhunut äh, Euroopan parlamentista, mm, mutta silti olisin pettynyt, jos tässä ilmastonsuojelutavoitteessa ei 30 prosentin tavoitteeseen päästäisi, koska Saksassa todella yksimielisesti sen hyväksyimme. Mutta olemme myös tietoisia siitä, että eri poliittisten ryhmien välillä ja luonnollisesti myös hallitusten välillä on eri kantoja. Ja mitä meripolitiikkaan ja esimerkiksi maaperän suojelupolitiikkaan tulee, niin tiedän kyllä, että eri kantoja on. Ja niin meripolitiikan kuin maaperän suojelunkin suhteen olisimme halunneet ympäristöystävällisempää. toimintaa. Ja todella olemme vastaavassa tilanteessa itsekin kuin mitä Euroopan parlamentti. Ja siksi olen tyytyväinen siihen, että keskustelu jo jatkuu ja luonnollisesti tätä keskustelua käydään myös kansallisissa parlamenteissa ja näinhän tavoitteeseen varmasti loppujen lopuksi päästään. Kiitoksia. Vielä kaksi kollegaa, minuutti kummallekin. Florence ei halunnutkaan enää puheenvuoroa. No sitten vielä Oliver Fischer. Voin hyvin yhtyä edelliseen puheenvuoroon. Niin juuri kun on kyse biodiversiteetistä, tästä on jo jonkin aikaa, mutta EU-Saksa, EU-Saksa sai hyvin paljon aikaan. Kansallisuudella ei olisi saatu niin paljon aikaan esimerkiksi Natura 2000 asian suhteen. Ja tämä on sellainen asian kanssa suhteen. Saksassa ei olisi voitu hoitaa sitä kuntoon. Ja juuri tällaisten kysymysten yhteydessä aina havaitaan, että kaikki sanotaan tietystikin, kun kun teitä rakennetaan, niin esimerkiksi täytyy kasvit ja eläimet saada pelastettua. Mutta sitten kun on kyse joistakin muista teemoista, niin suhteen on paljonkin pidättyväisempiä, vastahakoisempia. Yhdyn mitä Schwab on todennut siitä, että Saksassa on käyty hyvinkin konkre- konkreettista, hyvinkin kirjalla keskustelua siitä, mitä konkreettisesti on tapahtunut. Kiivastakin keskustella. Yleisesti ottaen, kun on kyse yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tämän on kiistana keskustelu, kun tarkastellaan lintuja esimerkiksi. Suurin osa uhatuista lintulajeista elävät maaseutualueella, maanviljelysalueella. Ja luet, nämä suojeltavien eläinten luettelo esimerkiksi. Sen suhteen tarvittaisiin konkreettisia toimia minun nähdäkseni hyviä, järkeviä ehdotuksia on jo olemassa. Toivon, enemmän Euroopan unionin suunnalta. Aina Euroopan aina Saksan hallitus ei muuten veisi asioita järkevään suuntaan, eli Euroopasta tulisi näitä sy- sysäyksiä. Mm, Parhaat kollegat, nämä puolitoista tuntia, jotka meillä keskusteluun oli, olivat hyvin hyödylliset. Eli toteaisin kyllä, että tämä kokeilu oli erittäin onnistunut. Tämä oli todella ensimmäinen kerta, kun tapasimme kansallisen parlamentin edustajia. Tämä oli mielestäni hyvin virkistävää ja mukavaa ja ainakin me ympäristövaliokunnat olemme yhtä mieltä siitä, että Eurooppa on tiellään, sen on kuljettava kohti matalahiiliteknologiaa. Teollinen vallankumous lähti aikoinaan käyntiin Euroopassa, kaikki muut ovat tulleet perässä. Ja Lokakuussahan äh, maapallollamme tulee olemaan jo 7 miljardia ihmistä ja tämän jälkeen äh, vielä sitäkin enemmän. Eli me tarvitsemme talousmallin, joka perustuu kestävyyteen. Kiitoksia vierailustanne, kiitos, että tulitte tänne Brysseliin. Toivotan teille Berliinissä menestystä, niin kuin tekin varmasti toivotatte meille menestystä täällä Brysselissä ja Strasburgissa. Kiitoksia vierailustanne ja nähdään taas. Ja, lieber Kollege Jolainen. Paras kollega Jolainen, kiitämme sitä, että saimme tulla vierakse, vieraksenne. Kiitämme myös kaikkia muita kollegoita. Ja me tässä miettimme, minkälaisen lahjan voisimme antaa sinulle kiitokseksi tästä. Saat lahjaksi kirjan, jossa on maailman kymmenen kaunein, sata kauneinta aaretta, jotka ilmastonmuutos tulee tuhoamaan. Aika ikävä aihe sinänsä, mutta halusimme tämän symbolisen lahjan antaa, jotta kaikki saisimme parannettua tilannetta yhdessä. Äh, Kiitoksia. Äh, mukava vaikkakin äh, tietenkin aika surullinen lahja siinä mielessä, että kyse on todella ekosysteemeistä, jotka ovat va- vaarassa. Komission jäsen tulee paikalle muutaman minuutin kuluttua. Jos teillä on aikaa jäädä kuuntelemaan häntä, niin olette tervetulleita. Muussa tapauksessa tapaamme toisen kerran jälleen. Kiitos. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Parhaat kollegat, me jatkamme nyt esityslistan kohta viisi. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi Koni Hedegaardin, komission jäsenen, joka on vastuussa ilmastonmuutoksesta. Tämä keskustelu käydään rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa, josta parlamentti sekä komissio ovat sopineet. Kyse on komission jäsenten työohjelmista. Näen, että myös liittopäivien edustajia on jäänyt paikalle. Näen myös, että seuraavakin vieraamme, Filip Maistat, on myös paikalla investointipankin edustaja. Hehän rahoittavat monia näistä asioista, joista me täällä puhumme. Joten rouva Hedegaard, mehän tapaamme teitä säännöllisesti ja parlamentti ja komissio ovat äh, samoilla linjoilla. Meillähän on äh, aikaa noin puoli kuuteen, ja teillä on heti puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa olla täällä taas tänään kuten, kuten puheenjohtaja totesi, me to, tapaamme usein, joten en käynyt lävitse kaikkia asioita, koska monista on jo puhuttu esimerkiksi kansallisista strategioista ja muista työohjelmakuista asioista ja erityiskysymyksistä. Täytäntöönpanosta ja komission työohjelmasta vuodelle 2011 on esitetty hyödyllisiä ehdotuksia ja myöskin 2012 ohjelman valmistelun tiimoilta olemme saaneet jo monia hyviä huomioita. Toivottavaa on, että EU toimii jatkossakin etunenässä ilmastonmuutoksen vastaisissa taisteluissa sekä EUn sisällä että maailmanlaajuisesti. Ensimmäisten viiden kuukauden aikana tänä vuonna komissio on tuonut yhä useampia rakennuspalikoita, joista loppujen lopuksi täytyisi saada kaikkien kunnianhimoisen ilmastonmuutosohjelma aikaan ja 2011 vuoden loppupuolella tätä työtä jatketaan ja sen jälkeenkin. Avainsaavutukset ovat olleet ensinnäkin sitä, että komissio hyväksyy 25. päivä suunnitelma, joka liittyy hiili, kilpailukykyiseen talouteen, jossa on mukana strategisia tavoitteita vuoden 2011 työohjelman mukaisesti. Lisäksi on jatkettu ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpano erityisestikin, mitä tulee päästä kauppaan. Benchmarking-päätös on tehty, paljon vertailu päätös ja myöskin kyberhyökkäyskysymystä on käsitelty yleisellä tasolla. 2050 suunnitelma sitten ja se, että mennään 20 prosenttia korkeammalle tasolle. Maaliskuussa 25. päivä komissio hyväksyi etenemissuunnitelman ympäristöneuvosto valmistelut neuvoston johtopäätöksiä, joiden määrä valmistua kesäkuun 21. päivä. Nyt jään odottelemaan illalla parlamentin päätöslauselmaa tästä asiasta. 25. päivä tiekartasta tulee tärkeä elementti 2020 lippulaiva aloitetta, kun pyritään resurssien käytön suhteen tehokkaaseen Eurooppaan 2020 tavoitteet energia mukaan luettuna, energiatehokkuus. Tässä nyt ensimmäistä kertaa pohditaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa, miten EU pystyy pääsemään kasvihuonekaasupäästöjen vähennykseen 85 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon ilman, että kehitysmaiden suunnalla joudutaan merkittäviin toimiin. Nyt on asoitu tiekartta ja on havaittu, että jotta päästäisiin tähän vähennys, vähennystavoitteeseen 80-90 prosenttia välille, silloin kummankin täytyy ryhtyä toimiin sekä sisäisesti että maailmanlaajuisesti 80 prosenttia vähennyksiä, tai vähennys 80 prosenttiin vuoden 1990 tasosta on tarpeellista. Nyt meidän täytyy muuttaa sen asennoitumistamme 2050 tiekartan osalta, koska muuten emme pääse tavoitteeseemme emmekä pärjää kilpailisi muiden talouksien kanssa. Mutta joka tapauksessa, kun haluamme siirtyä matalahiilitalouteen, ei olisi järkevämpää jo nyt ryhtyä investoimaan enemmän omalla alueellamme sen sijaan, että investoidaan innovaatioihin kilpailujen, kilpailijoiden suunnalla. Tämä on avainkysymys. Me komissiossa aiemme käyttää tiekarttaa pohjaanamme, kun luomme alakohtaista politiikkaa ja aloitteita ja suunnitelmia esimerkiksi liikennealan valkoinen kirja, joka on jo esiteltykin, energiatehokkuustoimintasuunnitelma, joka sekin on jo esitelty. Ja tulossa on myöskin 2050 energialan tiekartta tai etenemissuunnitelma. Yli 20 prosenttia tiedonanto. Siitä voin todeta, että pidän erittäin hyvänä päätösohjelman esitystä jonka te olette antaneet, ja, ja myöskin näitä muutosesityksiä. Ne ovat rakentavia, ja ne pyrkivät win-win-elementtien mukaan ottamiseen ja lisätoimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myönteistä on, että päätösaseman luonnos alleviivaa joitakin meidän omia johtopäätöksiämme, ja siinä osoitetaan, mitä hyötyä kasvun ja työpaikan kannalta ehdotuksilla on. Tämä on yksi alue, jolla kaikkein eniten voidaan saada, tai kaikkein eniten on saatu edistystä vuoden aikana. 20 prosentista 30 prosenttiin viime vuoden toukokuun jälkeen. Tämä oli uusi painopistealue. Ja tässä on myöskin oma etu kyseessä, oma lehmä ojassa. Totesimme, että ilmastonmuutoksessa ei ole kyse pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan myöskin energiansaantivarmuudesta, energiariippuvuudesta. Ja kyse on myöskin innovaatioista ja työpaikoista. Minä sanoisin, että viimeisten 12 kuukauden aikana tämä on hyvin pitkälti määritellyt agendan Euroopassa ja tästä on ollut hyötyä meille, koska edistystä on voitu pitää yllä. Toteasin myöskin, että minä arvostan hyvin paljon sitä, että 20 prosenttinen kasvihuonekasvu kaasupäätösten, kasvihuonekaasupäästöjen vähennys ei riitä. Meidän täytyy pohtia, miten politiikan puolella saadaan enemmän, pidemmälle meneviä tavoitteita aikaan. Esimerkiksi 30 prosenttia vuoteen 2020 suunnitelmassa todetaan, että 20 prosentin energiatehokkuustavoite johtaisi 25 prosentin päästöjen vähentämisen puolella. Energiatehokkuustavoite, mikä otetaan vakavasti, niin tämä vaikuttaa 5 prosentilla Euroopan tasolla kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin. Toivottavasti valiokunta voi hyväksyä päätöslauselmaesityksen huomenna suurella enemmistöllä, koska tämä loisi mahdollisuuden hyväksyä tämä täysistunnossa myöhemmin. Tämä on siis selkeä viesti siitä, mikä parlamentin kanta tässä kysymyksessä on. EU-päästökauppajärjestelmä on yksi lippulaiva. Sen, sen kolmas vaihe aloittaa alkaa vuonna 2013 ja kaikki tarpeelliset toimet on otettu käyttöön juohevan siirtymisen varmistamiseksi. Monet täytäntöönpanot toimet on jo hyväksytty esimerkiksi hu- huutokauppakysymys viime vuonna ja tänä vuonna on nyt tämä benchmarkin kysymys. Nyt täytyy vielä varmistaa se, että täytäntöönpano toteutuu oikea-aikaisesti ja täysimittaisesti. Kaikki loput toimet on määritelty vielä tämän vuoden aikana. Turva, ongelmat kansallisissa päästökaupparekistereissä hiljattain ovat johtaneet joihinkin varatoimenpiteisiin ja turvatoimiin. En puhu tästä enempää, mutta pidemmälläkin aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä pohditaan se, miten turvallisuutta voidaan parantaa parhaalla mahdollisella tavalla tietoturvaa. Kuten tiedätte, komissio aktiivisesti keskustelee parhaillaan seuraavasta MFF-kysymyksestä, jotta ensi vuoden tai ensi kuuden loppuun mennessä kesäkuun loppuun mennessä saataisiin päätös aikaan. Ilmastokysymysten ottaminen valtavirtaistetulla tavalla mukaan kaikkeen politiikkaan on tärkeää. Tämä on tärkeää kohesiorahaston puolella, myöskin maatalouspolitiikassa, tutkimus- ja kehityspuolella ja myöskin ulkopolitiikan saralla. Ilmastotoimet täytyy ottaa kaikkeen mukaan näkyvällä tavalla. 2050 tiekartassa tähän viitataan, niin viitataan myöskin pitkän aikavälin mukautus- ja lievennystoimiin ja vedotaan investointien puolesta. Tällä on merkittävää vaikutusta myöskin työpaikkojen luomisen saralla. Ja tämä, tämä täytyy heijastaa myöskin tuleviin budjetteihin ja prioriteetteihin, kun pohditaan kasvatuksen strategia ja monivuotisia rahoituskehyksiä. Ja kun tarkastetaan rekisteröintiä ja sitä koskevaa säännöstöä ja hiilimarkkinoiden valvontaa, tähänkin on puututtu. Ja tarkoituksena on mahdollisimman pitkälti vähentää peto, petosten ja väärinkäytösten mahdollisuus näillä hiilimarkkinoilla, jotka ovat vasta muodostumassa. Eri vaihtoehtoja nyt on pohdittu, mukaan luettuna näiden lupien luokittelu rahoitusvälineeksi. Ja sitten ne otettaisiin direktiivin piirin, joka koskee sekä rahoitusväline markkinoita että niiden väärinkäyttöä. Sitten ilmailuala ja sen mukaan ottaminen päästökauppajärjestelmään tässä suhteessa edetään. Kaikki peruselementit ovat paikallaan taikka ne pian saadaan hiottua loppuun. Seuraava virstan pylväs tulee olemaan se, että loppuvuodesta annetaan komission asiakirja, joka liittyy näiden lupien antamiseen ilmailualan toimijoille. Alustavat toimet on saatu päätöksen sen ovat tuota raportoineet meille hyvin hyvästä täytäntöönpanotasosta, erityisestikin silloin kun on kyse suuresta lentoyhtiöistä. Kuitenkin poliittisesti katsottuna on olemassa joitakin kolmansia maita ja hallituksia, jotka ovat vastustaneet EUn toimia tällä saralla. Joten sama kuin varmistetaan juohva täytäntöönpano lainsäädännön osalta, prioriteettina myöskin selittää lainsäädäntöämme tehdä sitä selväksi muille osapuolille. Parlamentti on tukenut tässä toimenpiteellä esimerkiksi siten, että kun on tavattu kolmansien maiden edustajia on voitu keskustella heidän kanssaan. Tämä on erittäin tervetullutta. Lainsäädännöstä keskustella ja myöskin täytäntöönpano puolesta ja soveltamisalasta. Nyt halutaan ottaa huomioon kaikki vastaavat toimet, joihin kolmannet maat ovat ryhtyneet. Mikäli kolmannet maat itse tekevät jotakin, joka vastaa meidän toimiemme silloin ne voidaan vapauttaa näistä maksuista, jotka muutoin perittäisiin tulevista laskeutuvista lennoista, jotka suuntaavat eu alueelle. Tämä on jälleen kerran yksi asia, jonka suhteen te voitte auttaa meitä, kun te tapaatte kolmansia osapuolia. Älkää nyt ymmärtäkö väärin. Tämä on erittäin tärkeä periaate, joka nyt on kyseessä. Ja siksi me tiedämme, että tästä, tästä tulee suuri haaste, mutta on erittäin järkevää, että EU tekee juuri sitä, mitä se tällä hetkellä tekee tämän asian suhteen. Komissio on valottanut usean otteeseen tarvetta että ottaa huomioon ilmailun muutkin vaikutukset, muutkin kuin hiilidioksidipäästöt, joita syntyy ilmailutoiminnasta. Tarkoituksena nyt on puuttua myöskin typpipäästöihin, joita aiheutuu lentoliikenteestä. Nyt tullaan antamaan NOXO-ehdotus osana EUn kaiken kattavaa ilmastonmuutospolitiikkaa. Kuitenkin meidän täytyy varmistaa, että ehdotus, joka nyt tehdään, perustuu vahvaan tieteelliseen näyttöön. Komissio on hiljattain saanut aikaan tutkimuksen, joka osoittaa, että tieteellinen näyttö, joka liittyy ilmailualan ilmastovaikutuksiin ja typipäästöihin erityisestikin, ei ole vielä täysin vedenpitävä. Sen vuoksi nyt ei ole vielä riittävää pohjaa, että komissio voisi tehdä ehdotuksensa tässä vaiheessa vielä. Katson myöskin, että meidän pitäisi keskittää tutkimuksemme sen varmistamiseen, että täytäntöönpano ilmailu alan ottamiseksi päästölupamenettelyyn toimii juohevasti ilman mitään kömmähdyksiä. Usein meillä on ollut tilaisuus keskustella tästä asiasta, joten vain lyhyesti sivuan tätä kysymystä. Kyllä Durbanista, Durbanista pyritään tekemään menestys, jotta voitaisiin jatkaa siitä, mihin jäätiin Kankunissa. Mutta meidän pitää päästä pidemmällekin. Tietystikin me tulemme odottamaan vielä tätä toista aikakautta, joka saadaan päätökseen, jotta saadaan kaikki ne seikat aikaan, joista on keskusteltu, jotka hyvin niin tunnette. Nyt niin täytyy pohtia saanut jotakin muitakin asioita esityslistalle, esimerkiksi ilmailun mukaan ottaminen, merenkulku, alakohtaiset toimet, markkinauudistukset ja myöskin puhtaan kehityksen mekanismi. Kaikki nämä halutaan tuoda mukaan Durbanin konferenssiin. Lyhyesti vielä jostakin muista aloitteista, joihin olemme sitoutuneet. Me haluamme vähentää ympäristövaikutuksia, jotka koituva, joita koituu biopolttoaineiden ja käytännön tuosta esimerkiksi päästöt, jotka johtuvat äh, biopoltoaineiden valmistuksesta. Tähän täytyy puuttua asianmukaisesti. Viimeaikainen näyttö osoittaa, että epäsuora maan käyttö saattaa vähentää niitä hyötyjä, joita syntyy biopolttoaineiden käytöstä, kun tarkastetaan hiilidioksidipäästöjä. Päästöjä. Tämä liittyy viime joulukuussa julkaistuun raporttiin. Raportin pohjalta komissio nyt valmistelee vaikutusarviota keskustelua käydään ja työtä tehdään komissiossa vielä. Ja nähdäkseni te tulette keskustelemaan tästä yksin, yksityiskohtaisemmin komission palveluiden kanssa huomenna. Ja kun tarkastellaan CFC-kaasuja, tämän suhteen tilanne ei ole muuttunut. Teidän valiokuntanne on pitänyt CFC-kaasuja erittäin tärkeänä prioriteettina. Asetuksen muuttaminen tässä suhteessa pitää sisällään kaksi tärkeä seikka, esimerkiksi raportointikysymykseen, niin mikä tarpeellista on. Me tulemme muuttamaan asetusta fluorisoitujen, fluorisoitujen kasvihuonekaasupäästöjen suhteen, kasvihuonekaasujen suhteen. Komissio tulee hyväksymään kertomuksen syksyn mittaan vielä, ja minä katson, että alustava tutkimus osoittaa, että lisää toimenpiteitä tarvitaan. Sen vuoksi komissio tulee valmistelemaan kaiken kattavaan vaikutusarvion eri poliittisista vaihtoehdoista, jotka ovat käytettävissä, josta voidaan ottaa huomioon ehdotuksessa kaikki mahdolliset yksityiskohdat. Toivottavasti komissio saa työnsä päätökseen niin, että asetusta voidaan vahvistaa, parantaa vielä ennen ensi vuoden kesää. Niin ikään valmistelemme valvontamekanismia koskevan päätöksen uudistamista, streamlining kysymystä, valtavirtaistamista ja myöskin raportointivelvollisuutta pohditaan 2011 komission työohjelmassa. Yksinkertaistaminen tämänkin asian suhteen tulee olemaan määrävässä asemassa. Maankäyttö, maankäytön muuttaminen, metsän kysymys, päästö, päästöjen vähentämissitoumus ja ilmasto- ja energiapaketti ovat tärkeässä asemassa työohjelmassamme ja toteaa sen, että mikä tarpeellista on lainsäädäntöehdotuksia tullaan tekemään. Tarkoituksena on hyväksyä tämä vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Ensi vuoden työohjelma. Komission työohjelma vuonna 2012, vuoden 2012 tullaan hyväksymään kollegiossa lokakuun 26. päivä. Siinä tullaan keskittymään ilmastonmuutokseen ja kansainvälisiin neuvotteluihin ja myöskin oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon energia- ja ilmastopaketin osalta. tiekarttaa tullaan tarkastamaan myöskin mahdollisuutta päästä yli 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen suhteen tai niiden vähentämisen suhteen. Kuten tiedätte, merenkulkualalla on vaadittu, että EU tekisi jotakin ehdotuksia kansainvälisten merenkulun aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi ja sitoumusten aikaansaamiseksi, ellei kansainvälistä sopimusta saada sitä ennen hyväksyttyä, eli ennen tämän vuoden loppua. Meillä on erittäin selkeä prioriteetti. Me haluamme, että toimitaan maailmanlaajuisella tasolla ja toivotaan, että markkinamekanismi voitaisiin ottaa käyttöön, koska se on aina paras vaihtoehto silloin, kun kysytään silloin kun on kyse maailmanlaajuisesta toiminnasta. Nyt olemme havainneet, että UNFCC eikä myöskään IMO ole ryhtynyt toimiin tämän kahden prosentin ilmaston lämpenemistavoitteen varmistamiseksi merenkulkualan osalta. Nyt virallinen eri osapuolten kuuleminen tullaan suorittamaan korkean tason paneeli on jo perustettu. Varapuheenjohtaja Kallais ja minä johdamme tätä. Euroopan parlamentti on mukana myöskin näissä korkean tason paneelin kokouksissa. Komission puolella valmistellaan ehdotusta, jotta se olisi valmiina ensi vuonna. Se tulee olemaan mukana 2012 työohjelmassa. Mitään päätöksiä ei ole tehty vielä soveltamisalasta tai prioriteeteista. Nyt keskustellaan vielä eri osapuolten kanssa ja tarkempia johtopäätöksiä tai ehdotuksia tullaan tekemään sitten, kun tämän vuoden lopulle tulemme valiokunnan kuultavaksi. Kustannushyöty ja EUn kilpailukyky tulevat olemaan määrävässä asemassa. Joten 2011 työohjelma, sen suhteen työ jatkuu. 2012 työohjelma ei ole vielä hyväksytty ja rakentava vuoropuhelu parlamentin kanssa tulee merkittävällä tavalla vaikuttamaan komission puolella suoritettaviin pohdintoihin, joten mielelläni kuulisin, mitä mieltä te olette asioista. Kiitos puheenjohtaja. Äh, Kiitoksia paljon rouva komission jäsen Koni Hedegaard. Te olette erittäin eloisa, erittäin innostunut asiasta, niin kuin aina. Huomenna, kun me äänestämme, me pystymme myötä vaikuttamaan siihen keskusteluun, jota komissionkin puolella käydään ilmastopaketista ja sitoumuksista, lupauksista. Vierestämme kuulemisen, joka liittyi ilmastonmuutoskaasuihin, ei niinkään Kioton pöytäkirjan pohjalta, vaan Montrealin pöytäkirjan osalta. Täytyy muistaa, että 90-luvulla Montrealin pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti maailmanlaajuisesti. Minun nähdäkseni tämä on tärkeä osa ilmastonsuojelukeskustelua mahdollisuus käyttää Montrealin pöytäkirjaa hyväksi. Kioton pöytäkirjaan liittyy moninaisia ongelmia ja ongelma liittyy myöskin toiseen vaiheeseen siirtymisen osalta. Perjantaina saksaisessa lehdessä oli otsikko Kiina uhkaa vasta toimilla päästökaupan suhteen, mikäli ilmailuala halutaan mukaan päästökauppaan ehkä muutama huomautus siitä, miten me neuvottelemme Kiinan kanssa. Tiedämme, että monet jotkut eurooppalaiset ilmailualan yritykset ovat hieman huolissaan siitä, että niitä tullaan rankaisemaan kaksi kertaa. Ensinnäkin ne otetaan mukaan päästökauppaan ja sitten toisaalta, kun lentää esimerkiksi Kiinaan, joutuu maksamaan siellä puolella vielä uudestaan veron. Joten Totesin, että nyt on kymmenen puhujaa ja puhelistalla kaksi minuuttia per pää. Linda McAvan ensin kaksi minuuttia. Um, thank you. Thank you, Commissioner, for coming with such a... Um, um... Kiitoksia. Kiitän komission jäsentä siitä, että hän tuli mukavaa, että tulitte näin laajalti kertomaan meille tästä asiasta. Ja todella niin kuin totesitte, se mitä kuultiin pari viikkoa sitten parlamentissa siitä, että ihmiset Afrikassa ovat joutuneet luopumaan maanviljelystä biopolttoaineiden viljelyn nimissä. Vain hyvät biopolttoaineet voivat olla tavoitteenamme. Niin, mehän kävimme Tarsaneesta keskustelua tässä joitain kuukausia sitten, mikä niiden arvo tulevaisuudessa tulee olemaan. Ja vielä lopuksi maatalouspolitiikan sekä myös kalastuspolitiikan uudistaminen. Oletteko te näissä valmisteluissa mukana teidän pääosastonne, koska nehän ovat hyvin ratkaisevia ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi? puhutaan hyvin paljon vain näistä hintamekanismeista ja ympäristökysymykset ovat jääneet ehkä hieman syrjälle. Eli oletteko te tässä prosessissa mukana? Kiitoksia sitten Karl-Heinz Florenz. Frau Kommissarin, vielen Dank. Das war wie immer... Kiitoksia. Komission jäsenen puheenvuoro oli hyvin eloisa ja hyvin kiinnostava niin kuin aina. Ja mitä tulee 2050 tavoitteeseen, niin ensimmäisessä luonnoksessahan ydinvoima oli vielä mukana, mutta tässä viimeisimmässä en sitä enää näe. Eli mitä tämä merkitsee? Ja luvut, ö, heijastelevatko ne myös mahdollisia Japanin kriisin tuloksia? Onko näitä jo olemassa? Ajattelen tässä muun muassa näitä stressitestejä jos stressitestit toteutetaan äh, niin kuin Oettinger on ehdottanut, niin sillähän tulee olemaan vaikutuksia ja haluaisin mielelläni kuulla, onko se kestävää näiden tavoitteiden suhteen. Kiitoksia sitten Chris Davis. Ihan käytännön kysymys vain. En oikein ymmärrä, mihin nyt mennään. Te julkaisitte, tai sanoitte, että komissio on hyväksynyt 2050 etenemissuunnitelman. Mitä pyytöks, päätöksiä te pyydätte neuvostolta ja milloin? Mitä päätöksiä neuvosto tulee käsittelemään lähitulevaisuudessa ja mitä seuraamuksia näistä päätöksistä tulee? Thank you, Bas Eichhout. Kiitokset, Bas Eichhout. Thank you. Kiitoksia. Kuule, Chris, tämä oli oikeastaan minun kysymykseni, joten en nyt toista sitä. Kiitoksia tietystikin komissaari Hedegorille tästä lyhyestä katsauksesta nyt on muodostumassa yhä tärkeämmäksi. Ei pelkästään se, että pohditaan 2050 etenemissuunnitelmaa, olemme nähneet sen, vaan täytyy muistaa, että monia asioita täytyy Monista asioista täytyy päättää jo nyt, esimerkiksi ilmailualan mukanottaminen päästökauppajärjestelmään. Monet loppaavat sen puolesta, että lainsäädäntö jälleen muutettaisiin. Ja on ikävää, että tällaista nyt nähdään, koska yleensä rahoituskriisiä on käytetty argumenttina sille ja tälle. Ja se, mitä tehdään nyt olemassa olevalla lainsäädännölle, ja kun otetaan huomioon kaikki argumentit mukaan luettuna tarvitset argumentit, meidän täytyy mennä pidemmällekin ilmastopolitiikan puolella, mutta toisaalta on pientä taipumusta mennä vastakkaiseen suuntaan. Voisitteko sanoa hieman enemmän ilmailulla mukaan ottamisesta päästökauppajärjestelmään ja siitä, että nyt halutaan pitää kiinni olemassa olevasta lainsäädännöstä. Ja kun puhutaan biopolttoaineista, niitäkin täytyy tutkia. Ja kun puhutaan polttoaineen laatua koskevasta direktiivisestä ja näistä tervahiekkakysymyksistä, me, tämäkin täytyy ottaa huomioon. Aktiivis- Kaliforniassa on toimittu erittäin aktiivisesti ja ja kalifornialaiset eivät ole suostuneet kanalaisten lobbareiden sylkoireksi öljyhekakysymyksen osalta. Ja kun me keskustelemme ilmailualasta ja biopolttoaineista, niin täytyy muistaa, että mikäli että nollatasolle päästään pelkästään, mikäli kestävyyskriteeri täyttyy. Tässä suhteessa me tuemme teitä voimakkaasti. Olkaa nyt tiukkoina, pysykää tiukkoina. Ja täytyy muistaa taloudellinenkin puoli tällä hetkellä, koska kaikki argumentit, jotka perustuvat talouskriisiin, ovat sellaisia, joiden ei saa antaa mennä läpi. läpi. Kiitos sitten Matias Grote. Kiitokset rouva Hedegaard alustuksesta, joka oli hyvin kattava ja myös keskustelusta. Olin aikoinani varjo esit esittelijä päästökauppajärjestelmän suhteen ja todella se, että sisällytetäänkö lentoliikenne siihen mukaan. Ja joskushan jonkun on aloitettava, oltava ensimmäinen ja lähtevien ja saapuvien lentojen on tultava mukaan päästökauppajärjestelmään. Olen muuten päästökauppajärjestelmän suhteen myös laivaliikenteen suhteen hyvin kiitollinen. Äh, järjest- äh, Saksassa järjestetään ensi viikolla seitsemäs merenkulkukonferenssi. Äh, näissä puitteissa myös lukuisia ympäristö- ja ilmastotyöryhmiä ja olen hyvin iloinen siitä, että ähm, lainsäädäntöä saadaan. Sitten NOx-päästöt. Mehän esitimme teille aikoinaan kysymyksen. Olen iloinen siitä, että tähän asiaan tartuitte. Ja todella se, että noksit otetaan mukaan tähän ilmailuliikenteen päästökauppajärjestelmään. Sitten vielä tehokkuus. Tarvittaisiin kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Katsotaan vaikka autoteollisuutta. voimme nähdä päästöt gramman tarkkuudella. Ja tästä tulee varmasti hyvin kiinnostavaa myös sähköautojen suhteen, miten niiden käyttämä sähkö tuotetaan. Mutta meidän tulisi katsoa tätä kokonaistilannetta esimerkiksi auton suhteen aina siitä, kun ensimmäiset peltiosat valmistetaan aina sitten siihen, kun auto päätyy romuttamolle. Eli ehkäpä komissio voisi pyrkiä katsomaan asiaa kokonaisvaltaisesti eikä osa-aloittain. Useinhan teollisuuslaitoksissa kun esimerkiksi jos ää, äh, isomman moottorin äh, tuottaminen maksaa vain vähän enemmän kuin pienemmän, niin ajatellaan, että no hyvänä aika, tämähän on ihan edullista, tuotetaan tällainen suurempi moottori, mutta sitten sen päästöt ovat kuitenkin aivan eri tasolla. Eli meidän täytyisi todella katsoa tätä hyvin kokonaisvaltaisesti. Kiitos sitten François Kostet. Kiitos puheenjohtaja. Niin hyvä komission jäsen. Minä olen kirjannut ylös sen, mitä sanoitte puheenvuoronne alussa ja tehän olettekin puhuneet siitä jo ennenkin siinä kokouksessa, jonka järjestimme Tajanin kanssa ja teidän kanssanne ihan tässä äskettäin. Täytyy esittää nyt kysymyksiä näistä sijoituksista, jotka koskevat äh, kilpailijoitamme varsinkin juuri näissä ei-hiilipäästöissä, koska havaitaan huomattavaa kiinnikehitystä, talouskehitystä erityisesti Euroopan unionin alueella. Siitä tietysti voidaan olla kovasti iloisia tästä kasvusta. Euroopan unioni tekee suuria sijoituksia myös muihin maihin ja, ja muihin kilpailijamaihinkin ja nämä hiilidioksidiottomat sijoitukset pitäisi myös ohjata sitten unionin alueelle eikä pelkästään sen ulkopuolelle. Ja me olemme puhuneet ja myös äänestäneetkin tästä eurooppalaisesta teollisuuspolitiikkaa koskevasta mietinnöstä ja siihen on saatu meidän parlamenttimme suurimman enemmistön, suuren enemmistön hyväksyminen tähän tarkistukseen ja se koski tuota tekstin muokkaamista, näiden hiilikysymysten muokkaamisesta toiseen suuntaan kuin se, mitä komissio ehdotti. Ja minä haluaisin tietää, onko komissio ryhtynyt toimiin jo, koska parlamentti toivoi toista kuin, parlament- kuin komissio. Ja tätä asiaa pitäisi todellakin tarkemmin tutkailla yritystemme kilpailukyvyn paremmaksi takaamiseksi. Kiitoksia. Holger. Kiitoksia, Holger Kramer. Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, Kiitos puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Minulla on kysymys ilmailualasta niin ikään. Uskon, että ilmaliikenteestä on puhuttu hienoin sana, mutta nyt ei ole kyse siitä, että kolmannet maat eivät ole innostuneita ja että niitä ei ole saatu vakuuttuneeksi, vaan nyt on kyse pikemminkin aktiivisista vastatoimista. Euroopan yhteisön tuomioistuimessa on kiinalaisten virallinen juttu paks, pakkomaksuista, jotka halutaan ottaa käyttöön ja puoli vuotta ennen kuin säännöstä, ostaa, ot, säännöstä astuu voimaan. Pitäisi jo tietää, mitä komissio on suunniteltavissa ja saattaa, ottaa vasta toimiin tai vastaaviin toimiin ryhdytään kolmansien maiden suhteen. Kyse on lukuisista, se, jotka eivät halua tällaista Millä kriteerillä sitten voidaan pohtia näitä vastatoimia? Voidaanko lähteä siitä, että komissio hyväksyy vain sellaisia vastatoimia, jotka vastaavat samoja kustannuksia, joita päästökaupasta koituu Euroopassa, koska eihän käy päänsä, päinsä, että eurooppalaiset äh, joutuvat maksumiehiksi, mutta kuitenkin ilmaston, ei, ilmaston suhteen ei tule mitään muutoksia. On täysin selvää, että tämä suunnitelma B vastaavat toimet, se kun siihen päästään, mis, mitä ehtoja asetetaan näille vastatoimille tai vastaaville toimille ja miten niihin suhtaudutaan? Thank you. Commissioner, you've, uh... Komission jäsen, te usein totesitte ja tänäänkin painotette sitä, että mikäli halutaan mennä 30 prosenttiin 20 sijasta, vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjen leikkaamisen suhteen olisi hyödyllistä Euroopan unionin kilpailun kyvyn kannalta toimia juuri näin, eikä päinvastoin. Olen va- luottavassa sen suhteen, että parlamentti äänestyksessä huomenna tukee teitä tässä pyrkimyksessä ja että täysistunnossakin saadaan suhteeseen hyvä enemmistö aikaan kuukauden kuluttua suurin piirtein. Kysymys mitä tarvitaan sitten, että tämän jälkeen teette lainsäädäntöehdotuksen? Te tänään itse totesitte, että tämä olisi hyvä ajatus ja teidän täytyy ja muistaa, että teillä on Euroopan parlamentin tuki takana, niin- mutta milloin saadaan sitten konkreettinen ehdotus niin, että työ saadaan tehtyä? Mikäli haluamme nyt olla etunenässä ja käyttää tästä, ottaa tästä kaikki hyöty irti, niin tehän itsekin olette todenneet, että Kiina ei tässä odottele. Kiina liikkuu nopeasti ja meidän täytyy liikkua niin ikään nopeasti. Voitteko sanoa muutaman sanan sen vielä COP17 edistyksestä edistyksessä COP17-kokouksen suhteen Etelä-Afrikassa. Tietenkään ette voi lopullista strategiaa vielä tänä päivänä määritellä, mutta ehkä voitte jotakin sanoa, jotakin alustavia arvioita sen suhteen, miten me etenemme kohti COP17-kokousta. Kiitos. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisenä Marit Paulsen. Tack. Tack, herr ordförande. Och... Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä komission jäsenelle. Joitain viikkoja sitten te yhdessä maatalous- ja ympäristökomission jäsenten kanssa kirjoititte kirjeen, jossa puhuitte ympäristö, maatalous ja ilmastoalojen yhteistyöstä. Ja minun kysymykseni on seuraava. Otatteko tämän vakavasti? Koska ei ole mitään muuta, mikä voisi hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa yhtä nopeasti kuin se, että ne varastoidaan kaikkialla maailmassa metsiin taikka maaperään. Tiedemiehet ovat todenneet, että jos saisimme maailman laajuisesti maatalouden tälle tolalle, niin 40 vuoden hiilidioksidipäästöt saataisiin sidottua. Tämähän olisi aivan fantastista, mutta tämän lisäksi meillä on vielä biopolttoaineet. Minä rukoilen polvillani älkäämme viljelkö biopolttoaineita pelloilla, joilla voidaan viljellä ruokaa. On äärimmäisen vaarallista käyttää metsätalouden jätteet ja polttaa ne. Ne tulisi käyttää aivan toisin koska näin voitaisiin varastoida hiilidioksidia eikä polttaa sitä ilmakehään. Jos me voisimme käyttää kaikkea sitä biomassaa, joka meillä on jätteenä, voidaan päästä hyvin pitkälle ja voidaan näin päästä metaani sekä muista päästöistä, jotka tulevat maatalous- ja metsätalous sivutuotteena. Kiitos. Kiitoksia sitten Judith Merkis. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä komission esityksestä. Minulla on tekninen kysymys. Olen esittänyt sen jo aiemmin ja sain vastauksen kirjallisena. Kiitos siitä alustavan vastauksen. Kysymykseni kuului, milloin te ryhdytte toimiin ja rikkomusmenettelyihin – niitä maita kohtaan, jotka eivät ole pääseet 2020 tavoitteisiin ja 20 prosentin vähennykseen. Minun maassani on täysin selvää, että nyt istuva hallitus on todennut, että se pyrkii pääsemään tavoitteisiin, joista on sovittu, mutta se ei ole varma, että tavoitteisiin päästään. Kysymykseni kuuluu, minun ryhtään toimii. Ja te annoitte vastauksen toteamalla, että oikaisutoimiin ryhdytään artiklan 7 mukaisesti, joka on tässä takan jakko päätöksessä mukana. Mikäli valvontakertomus tiettynä vuonna osoittaa, että jäsenvaltio ei ole toiminut vuotuisten päästölupien tai päästötavoitteiden mukaisesti ja niin poispäin. Ja toisessa kohtaa todetaan, että voidaan ryhtyä menettelyyn, mikä jäsenvaltio ei noudata lainsäädäntöä. Mutta minun mielestäni Tämä ei ole kovinkaan selvää puhetta. Ryhdytäänkö oikaisutoimiin vasta 2020, siitä kun on nähty, että jäsenvaltio ei ole pidänyt kiinni sopimuksesta, vai ryhdytäänkö toimiin jo aiemmin? Okay, and now the last intervention. Hyvä. Ja viimeisenä vielä Ossa Westlund. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kyse julkisista hankinnoista. Tehän komissiossa tällä hetkellä olette tätä valmistelemassa. Mitä sinä ilmastoasioista vastaavana komissaarina mieluiten muuttaisit äh, julkisten hankintojen suhteen, jotta voitaisiin äh, edistää niitä, jotka nyt jo tekevät ympäristöystävällisiä, äh, toteuttavat ympäristöystävällisiä toimia, niin että tätä saataisiin lisättyä. Sitten vielä toinen kysymys ajatellen teräs- ja alumiiniteollisuutta Euroopassa. Sehän aika huonosti sopii päästökauppajärjestelmään, koska se on niin kilpailulle altis. Joten kysyisinkin, että onko jotain neuvotteluja tai keskusteluja käynnissä jäsenvaltioiden kanssa, että saataisiin jonkinnäköinen alakohtainen sopimus näitä teollisuuden aloja varten, ja jos tällaisia keskusteluja käydään, niin minkä maiden kanssa? Kiitos. Okay, a lot of questions and we are now No niin, tässä oli koko joukko kysymyksiä. Sitten vastaukset. Uh, yes, sir. Kiitoksia niin näihin viimeisiin kysymyksiin ensiksi. Last year in April and since three times viime vuonna huhtikuussa asia käsiteltiin kiinalaisten kanssa ja aina kun Euroopan joukkue ja kiinalaiset ovat tavanneet, että mukana ovat olleet energiaa käyttävät teollisuuden alalta edustettu. Tämä on esimerkki siitä, että me pistä kaikkia monia kansainvälisissä neuvotteluissa saman korin, vaan keskustan myöskin kahdenvälisesti avainkumppaneiden kanssa. Mikäli ymmärsin oikein, mitä minun mielestäni kannattaisi lähinnä tehdä, että ihmiset saattaisiin toimimaan ympäristön suhteen fiksulla tavalla – Ensinnäkin näkyvät merkinnät ovat erittäin tärkeitä ja oikea hinnoittelumekanismi on yksi esimerkki myöskin. Energiaa koskeva lainsäädäntö, jota komissiossa valmistellaan yksi esimerkki. Vihreät julkiset hankinnat ovat niin ikään hyvä tapa toimia. Jäsenvaltiolla on valtavan paljon ostovoimaa ja mahdollisuus tuoda uusia tuotteita markkinoille. Täten niiden hinta laskee myöskin tavallisten kansalaisten kannalta katsottuna. Puheenjohtaja esitti kysymyksiä, joka koski Kiinaa ja eri otsikoita, joita lehdistä on saatu lukea. Muut puhujat painottavat samantyyppisiä kysymyksiä. Tähän toteaisin vain yksinkertaisesti. Uskoakseni, kun eri komissio yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa teki päätöksen ottaa mukaan ilmailualan päästökauppajärjestelmän sellaisella tavalla kuin se tehtiin. Ei se ollut mitään sattumaa. Ja jotkut ehkä uskoivat, että tämä oli helppo juttu. Tietystikin nyt on olemassa ihmisiä, jotka ovat tottuneet ilmastolainsäädäntöön, ilmastositoumuksiin. Niin tietystikin Kiina nyt sanoi, että Miksi meidän pitäisi nyt osallistua tähän? On helppoa havaita, että kiinalaisten etujen mukaista on taistella vastaan kynsin hampain. Olemme tavanneet viranomaisia, poliitikkoja ja myöskin ilmaluonnan edustajia, kiinalaisia sellaisia, joten vuoropuhelua käydään Kiinan suuntaan. Jotkut ovat ehkä havainneet, että muutama viikko sitten Kiina ensimmäistä kertaa teki ehdotuksen, että kohtaiset ilmailualan päästövähennystavoitteet. Nyt me pyrimme katsomaan, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Onko tämä jotain, jota voitaisiin pitää vastaavana toimena? Mikäli se ei ole vastaava toimi, silloin sitä ei käsitellä sellaisen, mutta ainakin nyt kiinalaiset yrittävät keksiä joitakin alakohtaisia aloitteita samalla kun ne yleisellä tasolla vastustavat Haluaisin selventää sitä seikkaa, joka täällä todettiin. Voitteko te kuvitella, että Eurooppa avoimin silmin ryhtyisi tämän tyyppiseen lainsäädäntöön, ja sitten kun ensimmäistä kertaa joku älähtää Euroopan ulkopuolella, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Pyydetäänkö sitten B-suunnitelma, varasuunnitelma, ja nostan kädet ilman sanotaan, että sorry, minun mielestäni tämä ei ole oikea tapa toimia. Ei näin saada Kiinaa ja muita mukaan näihin talkoisiin. Joten ei kannata nyt hermostua. Olemassa syynsä sille, miksi on hyvinkin järkevää todeta, että Eurooppaan kohdistuvat lennot ja Euroopasta lähtevät lennot pitäisi luokitella sen mukaan, miten paljon ympäristövaikutuksia näillä lennoilla on. Hiil- hiljattain vierailin Hongkongissa ja siellä sitten kysymys, paikallinen lentoyhtiö kysyi, miksi meidän pitäisi maksaa? Miksi hongkongilainen liikemies, jolla on varaa lentää Kasai Pacific Airwaylla Hongkongista Lontooseen. Miksi tällaisen henkilön pitäisi olla tällaisen saastuttaja maksaa periaatteen ulkopuolella? Kun taas opiskelija menee Aberdeenin yliopistosta vierailemaan vanhempien seluna Berliinissä, miksi hänestä pitäisi maksaa? Minun mielestäni kyse on nyt periaatteesta. Minun nähdäkseni se, mitä tehtiin, tehtiin täysin tietoisesti. Meidän täytyy nyt säilyttää tilanteen hallinta eikä hermostua. Chicagon yleisopimuksen mukaan silloin kun lentää pois kenenkään alueelta, silloin tuon maan itse on, tulemalla itsellä on mahdollisuus päättää, miten tähän suhtaudutaan on, kanta on, että alueellisesti voidaan soveltaa päästökauppajärjestelmää ilmailualan. Monet mainitsivat tällä ILOC-tekijän. Meidän täytyy saada tämä asia nyt kuntoon asianmukaisella tavalla. Tiedän, että tämä ei ole helppoa, koska tieteellinen näyttö ei ole kovinkaan pitkälle edistynyt tämän asian suhteen. Linda mainitsi Ailokin ja sen, että maata käytetään hyväksi Afrikassa esimerkiksi. Tämä osoittaa, miten tärkeää tähän kysymykseen on puuttua, vaikka tämä onkin kuin vaikea. Täällä viitattiin näihin öljyhiekka-ongelmiin ja valiovertailuun tai pikemminkin vertaisarvioihin. Vertaisarvioryhmä on saanut työnsä päätöksen ja avoimuuden aikaansaamiseksi tulosten osalta komissio järjestää tänä perjantaina 27. päivä eri osapuolten yhteisen kokouksen, jossa esitellään tämän tutkimuksen tulokset ja keskustella niistä. Tiedätte kaikki, miksi tämä on tärkeä kysymys myöskin, miksi sitä täytyy saada hoidettua kuntoon semmoisella tavalla, koska Kanada ei ole kovinkaan tyytyväinen nyt Euroopan suunnitelmista, mutta parlamentin jäsenet ovat myöskin tervetulleita tuohon perjantaiseen kokoukseen. Hienoa, mikäli tulette paikalle. Sitten viitattiin kalastuspolitiikan ja maatalouspolitiikan uudistuksiin. Kalastuspuolella on puhuttu periaatteesta hyvinkin paljon komission puolella, mutta keskustelun vielä alkuvaiheessa. Yleisellä tasolla keskustelu on käyty. Täällä mainittiin myöskin se, että olemme laatineet kirjeen yhdessä komissio Potocnikin, Cholosin ja minun itseni voimin. Se on osoitettu ministereille. Tämä koskee maatalouspolitiikkaa. Kirjassa pohditaan sitä, tai kerrotaan, miksi on niin tarpeellista tehdä maatalouspolitiikasta ympäristöystävällisempää ja ottaa huomioon myöskin budjettikysymykset ja se, miten saadaan enemmän lisäarvoa maataloustukiaisille Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeää, koska tukiaisten kautta voidaan toimia hyvinkin paljon. Maatalouspolitiikkaa voidaan tehdä ympäristöystävällisemmäksi, ei pelkästään ykköspilarin suhteen, vaan myöskin kakkospilaria voidaan tehdä vihreämmältä. Voidaan tukea myöskin teknologiaa tässä suhteessa. Komission puolella tätä keskustelua käydään, se otetaan hyvinkin vakavasti. Ja sitten kun me teemme ehdotuksemme ennen ensimmäistä heinäkuuta, niin tämän jälkeen tietystikin on hyvinkin tärkeää tietää, mikä Euroopan parlamentin kanta kysymyksen on ja miten parlamentti aikoo pelata korteensa. Minun nähdäkseni yhteisvoimin voimme saada paljon enemmän lisää arvoa matouspolitiikan puolella. Florence esitti kysymyksen, kuten tiedätte, 2050 etenemissuunnitelma ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden suunnitelmat ja energian kysymykset ja ydinvoimakysymykset. Ydinvoima on otettu huomioon esimerkiksi Saksan suhteen. 2050 vuonna ei pitäisi olla ydinvoimaa. Ydinvoiman tason pitäisi olla silloin nolla. Tämän oletusarvo. Minun nähdäkseni on erittäin tärkeää Fukushiman tapahtumien jälkeen että me keskustelemme energiatehokkuudesta, energian säästämisestä ja 2050 eteen suunnitelma tietystikin peräänkuuluttaa juuri tätä. Niin ikään, niin kuin 2050 eteen suunnitelmassakin, meillä on integratiivisia aloitteita alustavia tavoitteita 23 vuoden, 2030 vuoden suhteen hiilidioksidipäästöjen suhteen. Nyt on oikea aika aloittaa keskustelu siitä, pitäisikö uusiutuville energioille antaa myöskin tavoite tässä suhteessa tälle vuodelle. Tätä asiaa voidaan lähestyä eri näkökulmista. Ennen kuin meillä on 2050 energia-alan etenemissuunnitelma, on epäloogista keskustella tästä, koska Fukushiman jälkeen meidän täytyy nyt varmistaa, että emme emme nyt liikaa sitoudu fossiilisiin polttoaineisiin ja tee vielä vaikeammaksi päästä päästötavoitteisiin. Chris Davis esitti kysymyksen liittyy tuleviin toimiin. Neuvosto tulee kokoontumaan, kuten totesin. Energia tulee pohtimaan, komissio, komissio, neuvosto tulee pohtimaan myös energiatehokkuusfoorumia ja sitä, että kolme prosenttia julkisten rakennusten osalta pitäisi saada säästöä aikaan energian käytössä. Energiaministeriötä ovat jo keskustelleet virallisesti ja tätä keskustelua jatketaan. Ja viime vuoden tiedonannon osalta, joka koski 20 ja 30 prosenttia, siinä todettiin, että jäsenvaltiot tekevät analyysinsä ja ne sitten esitetään ennen kesätaukoa vielä. Ja sitten kuukautta myöhemmin tänä vuonna tästä keskustella neuvoston kanssa ja siitä, mitä tästä seuraa, miten tätä sovelletaan, mitä vaikutuksia tämä tulee olemaan yksittäisten jäsenvaltioiden osalta ja mitä niitä jäsenvaltiot asiasta asiasta. Tässä nyt välittömästi näköpiirissä olevia keskusteluita. Nyt vastasin Hrotille ja Päässille näistä ilmailukysymyksistä. Sitten täällä on kysymys, joka liittyy autoihin ja elinkaariajatteluun. Olen samaa mieltä että siitä, että meidän pitää pohtia energiatehokkuutta kaiken kattavammin, kokonaisvaltaisemmin. Komissio valmistelee energiatehokkuuslainsäädäntöä parhaillaan. Tuossa yhteydessä tullaan tarkastelemaan myöskin tuotantoprosessin tehokkuutta. Tehokkuustoimet ovat tietystikin tervetulleita, mutta ne eivät saa korvata nykyistä lainsäädäntöä. Olen varma, että olemme samaa mieltä tästä. Meidän täytyy pitäytyä olemassa olevan lainsäädäntöön. Täällä esitettiin kysymys myöskin, joka koski sitä, milloin saadaan ehdotus siikasta, jonka mainitsinkin jo. Jäsenvaltioiden analyysit tullaan esittämään muutaman kuukauden sisään. Ja sitten tästä jatketaan ja katsotaan, mitä potentiaalia toimintamahdollisuuksia jäsenvaltiosta löytyy ja mihin suuntaan jäsenvaltiot haluavat mennä nyt laaditaan 2020 tavoitteita kussakin jäsenvaltiossa ja pohditaan asioita pidemmälläkin aikavälillä tietystikin. Budjettikysymys on äärimmäisen tärkeä. Mikäli budjettiin saadaan mukaan jotakin, joka myötä vaikuttaa tilanteen kehittymiseen esimerkiksi energiatehokkuuden parantamisen suhteen, täten voimme saada enemmän lisäarvoa Euroopan unionin talousarviolle, Euroopan unionin rahalle. Tähän me nyt pyrimme tällä hetkellä. Nyt en tarkalleen vielä tiedä, mitä tästä kaikesta jää käteen. Ensimmäinen heinäkuuta tämä on tarkemmin tiedossa. Sitten COP17 kokous. Miten pitkälle on päästy sen suhteen? Ei kovinkaan pitkälle, erittäin pitkälle. Tässä nyt vastaus. Ja mikä EU-strategia on? EU pyrkii varmistamaan sen, että myöskin muita asioita saa kuin nämä kaikkein vaikeimmat Durbanin kokouksessa – ja toinen sitomuskausi tiedettyjen ehtojen valossa on mahdollista toteuttaa. Japani, Venäjä ja muut puhuvat erittäin ponnekkaan sanakääntein ja toteavat, että ne eivät missään nimessä suostu toiseen sitomuskauteen. Mikäli me tähän suostumme, niin mitä hyötyä tästä on? Jotkut ovat halunneet sitovia tavoitteita. Auttaako tämä heidän argumenttinsa eteenpäin viemistä vai onko tämä haitaksi, koska silloin tämä piiri, joka oli laajempi aiemmin, on kutistunut. Tietysti meidän täytyy talouspiirien keskustelussa viedä tätä voimakkaasti eteenpäin. Ja Bryssin kokostakin silmällä pitäen sen, että asiat edistyvät hitaasti, liiankin hitaasti mutta olemme pyrkineet lähettämään selkeitä signaaleja Etelä-Afrikan suuntaan. Olemme halunneet pitää heitä toiveikkaina. Haluamme myöskin tietää, mitä prioriteetteja heillä on. Epävirallinen ministerikokous järjestetään heinäkuun ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä, ja siellä pyritään voimakkaasti viemään eteenpäin asioita, koska muutoin meille tulee valtava kiire sitten tuonempana. Tässä puheenjohtaja oli suurin piirtein kaikki Paitsi eräs kysymys. tällöin vielä. Milloin ryhtää rikkomusmenettelyihin? Direktiivi tarjoamaisuuden ottaa käyttöön oikaisutoimia vuosi, vuotuisten arvioiden pohjalta. Niiden pohjalta voidaan tarkastaa, onko jäsenvaltio on tehnyt tehtävänsä, mikäli ei. toimi voidaan ryhtyä mahdollisesti 2013 vuodesta eteenpäin ja sitten joka vuosi toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön, mikäli jäsenvaltioiden hoitanut asioita asianmukaisella tavalla. Suuret kiitokset näistä vastauksista. Tässä oli kyllä hyvin paljon sisältöä ja me teemme parhaamme myös saadaksemme asioita liikkeelle ja jäsenvaltioita liikkeelle ennen kaikkea. Meidän on niitä rohkaistava, ettei näitä jää lepäämään laakereillaan. Ja luonnollisesti meidän on erityisesti tuettavaa niitä, jotka palkkaa tulee saada samalle tasolle muiden kanssa. Euroopan on oltava esimerkkinä. Kovin monet muut tahot maailmassa eivät tähän pysty. Ja matkalla Durbanin keskusteluja tullaan jatkamaan konkreettisista kannoistamme. Kun tässä nyt sanotaan, että Kioton suhteen jäljellä on enää EU, Norja ja Sveitsi, niin mitä se hyödyttää niin silloin tietenkin äh, voi esittää vastakysymyksen, että jos ei se mitään hyödytä, niin ei se mitään varmasti haittaakaan. Kyllä Kioton mekanismia on jatkettava ja ehkäpä Eurooppa voi olla hyvänä esimerkkinä muille, vaikka muut tällä hetkellä ehkä eri syistä eivät halua osallistua. Jatkamme keskusteluja ja kiitämme vierailusta. Taas äh, tapaamme pian ja kaikkea hyvää siihen asti. Kiitos. So, wir fahren nahtlos fort. Me jatkamme jälleen. Me tässä jo äsken tervehdimmekin. Ja nyt käynnistämme keskustelun, jota koordinaattorit toivoivat, nimittäin keskustelu Euroopan investointipankin, Luxemburgin investointipankin Pankin pääjohtajan Filippe Maistatin kanssa. Sydämenestä tervetuloa tänne Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan vieraksemme. Hmm. Poliitikkojen haluamat asiat on rahoitettava. Investointipankki on tässä merkittävä kumppani ja on kiinnostava nyt kuulla, miten pitkälti mielestäni näitä poliittisia ohjelmia ja hankkeita – voitte tukea, koska monia vastaavia välineitä ei EUlla ole esimerkiksi ilmastonsuojelun rahoittamiseksi. Teidän rahoitusvälineenne on kaikkein merkittävin ja toimii paitsi EU:ssa myös naapurustossa ja muualla maailmassa. No niin, saatte puheenvuoron ja nyt haluamme kuulla, mitä kiinnostavaa teillä on kerrottavana. Olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président, et merci de me donner... Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset myös siitä, että sain tulla tänne valiokuntaanne esittämään puheenvuoroni. Mielestäni tämä on oikein toivottavaa, koska Euroopan investointipankki on luotu Rooman sopimuksella tukemaan taloudellisesti niitä tavoitteita, joita silloin tuo, kutsuttiin yhteisöjen tavoitteiksi, mutta nykyään ne ovat tietysti Euroopan unionin poliittisia tavoitteita. Ja siinä mielessä kuin ympäristön suojelu tietysti ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta ovat muuttuneet yhdeksi, yksiksi merkittävimmistä kohdista politiikassa, niin silloin tietenkin Euroopan investointipankin on tultavakin mukaan ja tuotava oma kortensa kekoon tässä keskustelussa. Tässä valiokuntanne onkin puuttunut usein ilmastonmuutokseen ja sen merkittävyyteen ja juuri näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita on asetettu, tarvitaan huomattavia sijoituksia ja huomattavia määriä varoja. Ja tässä nyt jo komission jäsen Hedegaardkin jo puuttui tähän. Hän minä aina olen kovasti arvostanut hänen suurta päättäväisyyttään näissä kysymyksissä. Joka tapauksessa unionin sijoitustarpeet ovat hyvin suuret, noin 270 miljardia euroa vuosittain 40, 40 seuraavalle vuodelle. Eli tässä on kuitenkin kyseessä varsin huomattava summa. Ja kuten puheenjohtaja te itsekin sanoitte, niin tämä, nämä kaikki uudet sijoitukset tulee pystyä jostain sitten rahoittamaankin. Ja tässä nyt talousarviossa on tietyt sitoumukset. Mehän olemme nyt tällaisessa budjetin talousarvion konsolidointivaiheessa. Eli tässä on kyse julkisesta, julkisista varoista ja niiden kasvusta ja toisaalta sitten pankkirahoituksesta, ainakin juuri näissä sijoituspuolen kysymyksissä ja kyse on varsinkin pitkän aikavälin sijoituksista tässä yhteydessä ja näin pankki yksi puoli on uusien lai sääntöjen ö, sitoma. Ja tietysti niitä, ne ovat olleet tarpeita nämä uudet säännöt, tarpeellisia nämä uudet säännöt juuri tähän uuteen, uusiin haasteisiin vastaamiseen, mutta se on tietysti vaikuttanut myös sitten tietysti pankkisektorin mahdollisuuksiin pitkän aikavälin rahoituksen takaamisessa. Joka tapauksessa on näissä olosuhteissa tietysti aivan tavanomaista ja luonnollista kääntyä Euroopan investointipankin puoleen. Ja huomattaisinkin, että me olemme tässä nyt päättäneet osallistua tähän työhön suoraan. Ja, ja, mutta vaikka meidän pankki ei tietenkään olekaan mikään taikasauva ratkaisu kaikkiin ongelmiin, koska onhan meilläkin tietysti tietyt pääomasitoumuksemme, e, joita täytyy aina noudattaa meidän täytyy jollain tavalla järkevästi suhteuttaa nämä sijoitusten määrät e, suhteessa tähän riskisijoittamiseen ja sitten omiin, omiin varojemme, varoihimme. Ja mielestäni juuri tästä syystä onkin oikein hyödyllistä pyrkiä löytämään sellaisia yhteistyömuotoja ja sellaisia talousarvion rahoitusmuotoja, joiden pohjalta voidaan jakaa tätä taakkaa investointipankin ja muiden rahoittajien välillä, koska me olemme ikään kuin tällainen vipuvaikutin tässä, joka, joka, jota voidaan käyttää No minä haluaisin nyt tässä nopsasti esitellä teille sitä, mitä pankkiimme tänä nykypäivänä tekee eri toten energia-asioissa. Ja minä olenkin nyt lähestulkoon varma siitä, että teille on jaettu nämä nämä kaaviot ja taulukot. Varmasti siitä huomaattekin, että me olemme kovasti energiaan viime aikoina satsanneet rahoituksellisesti, koska olemme siirtyneet noin 4 miljardista eurosta vuodelta 2006 lähes tulkoon 18 miljardiin euroon vuodena 2010 juuri energiakysymyksissä. Ja tässä kuten juuri näistä taulukoista sitten voittekin nähdä näistä pylväistä, niin minä nyt voin aloittaakin tästä korkeimmasta ensimmäisestä kohdasta. Eli siinä kyse on sijoituksista, jotka menevät energiatehokuuteen. Se on tuossa korkeimpana näissä pykälissä. Ja varmasti voittekin tietää, että tämä on kaikista tehokkain tapa vähentää energian käyttöä. Eli juuri käyttää, kuluttaa vähemmän energiaa, se on paras tapa. Ja tämä on tietysti sitten yksi etu, selkeimmistä etusia kysymyksistä Euroopan investointipankin toiminnassa ja tämä juuri siitä syystä, että on tehty ohjelma komission avustuksella, Elena-niminen ohjelma, Helena-niminen ohjelma, joka keskittyy paikallisyhteisöihin ja varsinkin juuri sillä tasolla energiatehokkuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Se on ihan uusi ohjelma, mutta se on päässyt hyvin käyntiin ja tässä on kyse jo 11 eri toimesta, teknisestä avusta, paikallistason hallintoon. Tässä kyse on noin 20 miljoonasta teknisen avun summasta ja se sitten kokonaissumma on 1,6 miljoonaa miljardia euroa tälle summalle, tälle, tähän hankkeeseen. Ja, me, ja ajatellaan esimerkiksi Italiaa, Milanon ö, aluetta, siellä 2006 on päätetty tehdä näitä energiatarkastuksia tuon Milanon maakunnan kylissä. Ja sitten tietysti teknisen, teknisesti tämä ei ollut mahdollista, eikä myöskään ollut riittävästi rahaa siihen. Ja sitten tämän Elena-ohjelman avulla on pystytty kuitenkin toteuttamaan nämä tutkimukset ja on saatu paljon hyötyä, hyödyllistä tietoa tästä ja pystytty keskittämään hankkeita ja tällaisia laitteita pystytty ostamaan keskitetysti. Ja näin on saatu asiat etenemään, joten pankki on näin siis 5-6 miljoonalla eurolla auttanut tämän julkisen sektorin sektorin toimintaa juuri tuon Milanon ympäristössä. Tämän tyyppisiä hankkeita on siis olemassa. Tällä, tällaiset, jos nämä hankkeet siis toteutetaan oikein, niin, ja niitä tutk- hankkeita tietysti toivottavasti on tulevaisuudessa myös myöhemminkin muilla alueilla tämän ensimmäisen esimerkin hyväksi. Ja sitten meillä on tietysti muitakin, ra, muitakin ohjelmia rakennerahastojen käyttö esimerkiksi energiakysymyksissä, eh, pankkimme yhteistyössä Liettuassa on myös toteutettu tällaisia hankinto, hankkeita, pitkän aikavälin rahoitushankkeita monien asuinrakennusten muokkaamisesta tehokka- energiatehokkaammiksi. Ja tässä teidänkin valiokuntanne tietysti on ollut mukana ja on kiinnostunut näistä kysymyksistä. Ja tässä myös ajatellaan erikoisrahastoa, joka pyrkisi siis sitten paremmin eh, käyttämään niitä varoja, joita ei ole onnistuttu käyttämään vielä ja joka voisi auttaa tähän äh, talouskasvun kehittymiseen. No tämä on tietysti, kuten sanoin, yksi merkinpitävistä kysymyksistä juuri tämä energiatehokkuus. Me olemme 2 miljardia 300 miljoonaa käyttäneet viime vuonna tähän, tähän alaan ja aiomme juuri samaan suuntaisesti liikkua tulevaisuudessakin. Sitten tässä samassa pylväistössä on tuo tummansininen kohta, se koskee uusiutuvia energiavaroja. Tässä ollaan suurin piirtein siinä vaiheessa menossa, mitä direktiivi vuodelta 2009 vaatii, eli jäsenvaltioiden velvollisuus tuottaa tukea energi- uusiutuvien energiavarojen käyttömahdollisuuksien edistämiseen. Ja tämä, on, tämä tuki on tietysti vielä tärkeää, koska on aika paljonkin vielä tehtävää perinteisessä energiantuotannossa samoin kuin uusiutuvien energiavarojen yhteen käyttämis- yhdessä käyttämisessä. Ja tietysti tämä kuilu jatkuvasti kapenee kaiken teknologian kehityksen kanssa, eli tämä kuilu on hyvinkin paljon jo kuroutunut umpeen, mutta silti meillä on vielä työtä tehtävänä, ja tällaisia mekanismeja, tällaisia tukijärjestelmiä tietysti tarvitaan myös, ja tietysti tässä on kyse sitten myös siitä, voidaanko näitä myöntää takautuvasti, eli voidaanko tällaisia tukiohjelmia energiaa, uusiutuviin energiahankkeisiin sitten takautuvasti hakea, se ehkä olisi vähän huono ajatus, ajatus, koska se antaa tietynlaista epävarmuutta sitten sijoittajille, koska sijoittajat sitten miettivät kaikkia mahdollisuuksia sijoitusalalla. Joten näistä uusiutuvista energia-aloista sanoisin, että niihin olemme myöntäneet siis varoja. 2006 se oli noin 500 miljoonaa ja nyt siihen on sitten lisätty varoja aina entisestään miljardi 200 miljoonaa siitä sitten seuraavina, seuraavina vuosina. Ja tässä kyse euro on Euroopan investointipankin tehtävästä. Monissa hankkeissa me olemme olleet suorastaan vähän liikaakin mukana. Me olemme olleet suurimpia sijoittajia monissa hankkeissa. Esimerkiksi tuossa Pohjanmeren kaasukysymyksissä ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa tässä, sa- saattoi, tai tässä kävi niin, että muut sijoittajat saattoivat vetäytyä pois hankkeesta, mutta me joka tapauksessa tahdomme toimia siten, että esimerkiksi 300 miljoonaa euroa Euroopan keskusta, kesku, investointipankki on ohjannut juuri tähän äsken mainitsemaani hankkeeseen. Ja tähän äsken mainitsemani hankkeeseen tuulivoimasta. Ja näin on saatu tämäkin hanke pelastettua. Ja sitten oli tämä Italian hanke. Tämä, tähänkin me osallistuimme ja tämä oli sinänsä hyvin kiinnostavaa, koska tässä oli kyse sadasta miljoonasta eurosta, joka sitten sallii tuottaa 100 miljoonan edestä obligaatioita, joita yksityiset sijoittajat pystyivät hankkimaan, koska heillä oli selkeät mahdollisuudet näin toimia sen vuoksi, että Euroopan investointipankki oli tätä tukemassa. Minä haluaisin myös mainita näistä uusiutuvista energiavaroista seuraavaa tietyistä alueista, erityisesti monilla Ranskan alueilla – tuolla Pyreneiden seudalla, seudulla ja monilla muulla seudulla, joissa me ponnistelemme varsinkin maaseutualueita kehittämään. Tässä Euroopan investointipankki tietysti tekee yhteistyötä tällaisten välittäjien kautta, eikä monien pienten sijoittajien kanssa, vaan me pyrimme löytämään tällaisen vastuuhenkilön, joka sitten määrittelee tämän ja sitten voidaan sen kautta päättää, osallistutaanko näiden uusiutuvien energiavarojen paikalliseen kehittämiseen. No tämä tästä lyhyesti juuri näistä e, uusiutuvista energiavaroista vielä huomauttaisin sen, että me emme ole rahoittamassa ainoastaan jo käytettävissä olevaa teknologiaa, vaan myös sijoitamme siis hallintoneuvostomme hyväksymänä vasta kehittymässä olevia uusia teknologioita, myös tällaisia pilottihankkeita ja kaikenlaisia aivan uusiakin hankkeita, varsinkin aurinkoenergiaan liittyen ja ensimmäisiä aurinkoenergiakokeiluja usein, useammassakin hankkeessa, varsinkin Espanjassa. Ja tähän loppuun huomauttaisin, että, me, että komissio on osa, pyytänyt meitä osallistumaan myös NER 300-hankkeeseen, ja meidän yksikkömme tutkailevat juuri tätä. Ja olemme saaneetkin siihen jo muutamia hakemuksia ja käymme sitten läpi tätä NER 300 hanketta. No niin, tämä nyt sitten lyhyesti siitä, mitä me teemme siis energiatehokkuudessa ja varsinkin energi- uusiutuvissa energiavaroissa. Meidän tietysti täytyy jatkaa työtämme myös olemassa olevien rakenteiden kehittämiseksi. Tässä erityisesti olen havainnut täysistunnossa parlamentti keskusteli Kutasin lausunnosta Euroopan investointipankin vuoden 2009 vuosikertomuksesta. Se tapahtui siis maaliskuussa. Ja muistan, että parlamentti juuri silloin kovasti toivoi, että me vetäisimme pois rahoituksemme näistä fossiili fossiilisiin polttoaineisiin keskittyvistä energialähteistä. No tässä on tämä toinenkin, toinenkin diagrammi olemassa, ja siinä puhutaan energian, sähkön tuotannosta viime vuosien aikana. Me olemme 75 prosentilla uusiutuvia energiavaroja tuottavia tuottavien laitosten toimintaa tukeneet ja 15 prosentilla sitten kaasulla toimivia keskuksia, laitoksia rahoittaneet. Tietän, että, että kaasu on huomattavasti vähän intensiivisempää hiilin tuottamisen kannalta nämä jo hyvinkin uuden aikaiset hiililaitokset tuottavat hyvin paljon enemmän vahingollisia aineita kuin kaasun tuota, tuottajalaitokset. Ja tässä politiikassa varmasti kaasu jollain tavalla pysyy mukana tämän tekijän siirtymäajan aikana. Ja olen havainnut, että tässä parlamentin samaisessa tekstissä, samaisena päivänä äänestetyssä tekstissä puhuttiin myös Nabucco-tekstistä ja äänestettiin siitä sen hyväksymisestä saadaksemme e- lisää kaasua Eurooppaan, joten parlamentti ei välttämättä järjestelmällisesti kuitenkaan ole hylännyt kaasun käyttöä. No sitten tietysti on vielä tämä 10 prosenttia jäänyt jäljelle ja se on sitten hiili kai hiililaitoksia tai sitten öljy, öljyyn perustuvia laato, laitoksia. Täytyy tietysti muistaa, että on olemassa sellaisia jäsenvaltioita, jotka kovasti innokkaasti tahtovat edelleenkin tämän tyyppisiäkin laitoksia rahoittaa. Ehkäpä siitä syystä, että tässä on kyse selvästä etuisia kysymyksestä vaikkapa saari, tilanteis, saari ympäristössä, eli niitä ei ole muihin energiaverkkoihin vielä saatu liitettyä tai sitten luonnonkaasua, maakaasua ei ole käytettävissä, joten silloin on öljyä käytettävä. Ja sitten joissain jäsenvaltioissa puolestaan kiinnitetään huomiota siihen, että tämä on yksi niistä äh, mahdollisuuksista, joka ei maksa juu niin kovinkaan paljon ja sen takia tätä täytyisi pystyä käyttämään edelleenkin laitoksissa. No, tätä, tämä keskustelu ei missään tapauksessa ole kovinkaan yksinkertaista. Siitä, siihen voidaan käyttää tuntikausia. No sitten vuonna 2007 mm, pankki päätti tietynlaisista kriteereistä, joita täytyy noudattaa, josta saa edelleenkin rahoitusta fossiilisten polttoaineiden ylläpitämiin laitoksiin. Ja kriteerit ovat seuraavat. Eli ensiksi täytyy pyrkiä korvaamaan näitä käytössä olevia laitteita kapasiteetin kasvattamiseksi. Ja toiseksi toinen ehto on se, että uusien sijoitusten kautta täytyy ainakin 20 prosentilla pystyä vähentämään tuota, noita päästöjä. Ja kolmanneksi täytyy muistaa, että täytyisi käyttää mahdollisimman kaikista uusinta ja parasta teknologiaa. Ja neljäs ehto on se, että laitoksen täytyisi olla äh, tällainen mm, vähähiilinen, vähä hiilinen, eli niin, niin, että voitaisiin helposti käyttää hiilin mm, sitomiseen liittyvää teknologiaa me olemme saaneet hyvinkin monia rahoituspyyntöjä ja noin 20, 23 eh, täyttivät säännöt. Eh, monet monet eh, jouduttiin hylkäämään ja tässä oli sitten 23, joita käsiteltiin ja me olemme rahoittaneet niistä ainoastaan kolme. Eli 23 eh, kriteerit täyttäneestä hankkeesta ainoastaan kolme oli sellaisia, joita sitten ryhdymme todellakin rahoittamaan ja aiomme hyvinkin rajoittuvasti, toi, rajoittavasti rahoittaa edelleenkin tämän tyyppistä toimintaa. Ja näin sitten toimimme komission e, alustavien sopimusten pohjalta. Euroopan investointipankki on ainoa rahoituslaitos, joka pystyy vain rahoittamaan, mikäli komissio on ohjannut, antanut sille myönteistä vihreää valoa. Ja ainoastaan sen jälkeen voimme ryhtyä rahoittamaan, kun komissiosta siis on annettu tämä näkemys siihen hankkeeseen, jota meiltä on pyydetty, johon meitä on pyydetty rahoitusta. Hyvä puheenjohtaja, tässä nämä yleisimmät asiat ja minä huomauttaisin tähän loppuun ainoastaan siitä, että on hy- hyvin järkevää olla tällaisia yhteisiä rahoitusvälineitä Euroopan unionin talousarvion ja investointipankin välillä. Ja tämä siitä syystä, että mikäli me käytämme Euroopan unionin talousarviovaroja, jotka periaatteessa perinteisesti ohjautuivat tukina Eli rahoina, jota käytettiin ainoastaan kerran. Eli sen sijaan, että jaamme tällaisia tukia, me linkitämme sen tähän pankin toimintaan ja voidaan saada paljon pidempä, pidempikantoisia tuloksia Euroopan unionin kannalta. Ja näin, jos voidaan nyt sitten lisätä meidän rahoituksemme Euroopan unionin talousarviorahoitukseen, niin se sitten tuo tätä pää, tuo pääomalle enemmän tuottoa sijoituksillemme. Ja tässä voitaisiin miettiä vaikka esimerkkejä muutamien vuosien aikana olevia riskinjakomenetelmiä uusille keksinnöille ja tässä on ikään kuin komission ja investointipankin jakama riski, yhdessä jakama riski ja 390 miljoonaa euroa viime vuoden aikana oli, täs, oli kyse tästä yhteisrahoituksesta ja näin saatiin sitten 6,3 miljardia euroa aikaiseksi, jota voitiin osoittaa näihin uusiin hankkeisiin ja äh, lainoina. Ja meidän mielestämme pääoman näkökulmasta katsottuna näistä kuudesta miljardista kolmesta miljoonasta eurosta me saimme 700 tuhatta euroa. Ja näin ollen ja näin ollen tällaiset yhdistyks, yhdistämiset ovat hyvin järkeviä, koska näin ollen me pystymme tukemaan paljon suurempia, suurempaa määrää hankkeita ja näin me haluamme löytää yhdistelmän rahoituksen mahdollisimman tehokkaita muotoja myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos teille herra Maistat. Tämä oli erittäin kiinnostava tämä teidän esityksenne. Oli kiinnostava kuulla ohjelmastanne ja politiikastanne. Ja taidanpa nyt suosiolla käyttää saksan kieltä, se on kuitenkin niin paljon helpompaa. Eli jos voisin tässä vielä esittää kysymyksen viimeinen huomio, jonka esititte EU ja investointipankki rahoituksen yhdistäminen. Onko se edelleen ongelma? niin kuin totesitte. Mitä esteitä tässä vielä on ja mitä meidän tulisi tehdä, jotta tämä olisi entistä helpompaa? Tämä oli kysymys yksi. Sitten kysymys kaksi. Tämä Elena-hanke. Ymmärsin, että kyse on varoista, joita voidaan käyttää kapasiteetin parantamiseksi. Esimerkiksi eh, tietotaidon eh, tehokkuusohjelmien suhteen. Tämä on varmasti tarpeen kaikissa jäsenvaltioissa esimerkiksi kuntatason energiasuunnitelmia valmisteltaessa ja totesitte myös, että Elena saattaa tästäkin laajentua. Niin tämä oli mielestäni miellyttävä yllätys. Varmaankin odotatte ehkä kritiikkiä siitä, että 10 prosenttia varoista edelleen menee öljyn ja hiileen, mutta minulle tämä oli miellyttävä yllätys. Kuvittelin, että tämä on huomattavasti enemmän kuin 10 prosenttia. Se, että uusiutuviin menee 75 ja 15 kaasun on mielestäni ihan hyvä tulos. Eli olen kyllä ihan miellyttävästi yllättynyt ja nämä loput 10 prosenttia toivoakseni pian saatte nekin sitten fossiilisilta pois, koska varmaankin esimerkiksi saarialueella todella mahdollisuus on siirtyä kohti uusiutuviin. Monia puheenvuoropyyntöjä ensimmäisenä näistä Chris Davis, olkaa hyvä. Both my points really relate to... Kumpikin kommenttini liittyy hieden siippaukseen ja varastointiin ja tähän hankkeeseen, johon te viittasitte. ja siihen, miten markkina-arvo määritellään, tai miten ne saadaan arvoa markkinoilla. Siinä kun näin käy, onko, on, onko pankilla mitään joustoa näiden lupien osalta, se, ja kuinka voidaan varmistaa, että maksimi määrä rahaa saadaan hiilen sieppaukseen ja varastointiin ja uusia investointeja varten, kun on kyse näistä NER3-hankkeista. Ja entä sitten kun hiilen hinta kasvaa ja näistä luvista tuleekin arvokkaampia. Sitten hiilestä. Nyt hyvin vähän investointeja menee hiilen tukemiseen. Kuitenkin te viittasitte hiilen sieppaukseen ja varastointiin ja sen asettamiseen vaatimukseksi, tai sehän on jo vaatimuksena, kun voimalauttaa käyttöön sieppaus- ja varastointijärjestelmän. Sillähän pitää olla jokin paikka, minne laittaa tämä hiilidioksidi. Ja kun otetaan huomioon, että suurimmassa osassa jäsenvaltiota lainsäädäntöä ei ole vielä siirretty edes kansallisen lainsäädäntöön, en ymmärrä, miten tämä voi onnistua käytännössä. Ja miten te voitte silloin perustella tällaisia investointeja? Minä vain kysyn. Kiitoksia. Sitten katellaan Van Bremt. Kiitos. Puheenjohtaja maista, pääjohtaja maistat kaksi asiaa. Itse puhuitte jo tästä hyvin kattavasti tästä politiikan muutoksesta EIPssä viime vuosina niin, että panostettaisiin erityisesti uusiutuviin energialähteisiin, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että EU pääsee tavoitteisiinsa. Kuitenkin kun näitä lukuja tässä katsoo, esimerkiksi Bankwatch Networkin lukuja, niin kyllä tässä pitkä tie vielä on kuljettavana vuosien 2002 ja 2008 välisenä aikana. Investointipankki on lainannut 18 miljardia edelleen öljy, kaasu ja kivihiilihankkeisiin. Te itse selititte nämä kriteerit, kyllä ne ihan järkeviltä kuulostavat, mutta mielestäni jotta todellinen suunnanmuutos saataisiin aikaan, ei ole vielä tehty tarpeeksi. Minkälaisena näette siis tulevaisuuden? Miten aiotte huolehtia siitä, että tämä todellinen suunnanmuutos tapahtuu myös investointipankissa? Ajattelen tässä nyt keski pitkää aikaväliä ja mitä lyhyempi tämä aikaväli on, niin sitä parempi, koska kyllähän meidän tulisi nyt Euroopan investointipankissakin investoida uusiutuvien energialähteisiin ja uusiin teknologioihin. Sitten haluaisin tätä äh, ajatusta ehkä hiukan vielä laajentaa. Euroopan parlamentissa meitä on joukko jäseniä, jotka olemme kirjoittaneet kirjeenkin aiheesta. Kyse on sambialaisesta kuparikaivoksesta ja tämä on erinomainen esimerkki siitä, mitä meidän tulisi tehdä tulevaisuudessa ja mikä investointipankissa tällä hetkellä on vielä pielessä. Vuonna 2005, jos en erehdy, investointipankki Kaupunki investoi tähän äh, kaivokseen 48 miljoonaa euroa. Ja ehtona oli koko joukko tärkeitä kriteerejä, jotka liittyvät ympäristöön sekä sosiaalikysymyksiin. Haluttiin huolehtia siitä, että tämä, äh, tämän kaivoksen toiminta hyödyttää ihmisiä ja heidän elinolojaan, mutta nyt on käynyt aivan päinvastoin. Eli ympäristö, ympäristön tilanne on huonontunut, enkä puhu tässä ollenkaan vielä ihmisten elinolosuhteista ja sosiaalisista kysymyksistä. Tämän lisäksi vaikuttaa siltä, että osa rahoista on siirretty veronkierron kautta toisaalle Sambiassa ja näin ollen laittomalla tavalla Kyse on siis ihan veronkierrosta. kierrosta. On huolehdittu siitä, että näitä rahoja ei ole käytetty oikeaan osoitteeseen. Joten kysyisinkin teiltä, että pystyykö investointipankki ylipäätään valvomaan ehtojensa toteutumista ehtojen, joita se asettaa esimerkiksi ympäristöehtoja, sosiaalisia ehtoja ja niin edelleen tämähän nyt olisi äärimmäisen tärkeää. Kyse oli nyt siis sambialaisesta äh, kuparikaivoksesta, mutta tätä voi yhtä hyvin kysyä kaikkien investointipankin hankkeiden suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Karl-Heinz Florenz. No, Katlen van, van Bremt jo esittikin minun kysymykseni. No sittenhän kaikki on mitä parhaiten. Linda McEvan seuraavaksi. Um, I have Kiitoksia. Minullakin on kysymyksiä, jotka liittyvät hiilen siippaukseen ja varastointiin ja NER 300-hankkeeseen. Jotkut huolissaan siitä, että investointipankilla ei ole kaikkia resursseja, joiden avulla se voisi oikea-aikaisesti ajoissa arvioida näitä hankkeita. Kysyisinkin, onko teillä mahdollisuus hoitaa nämä arvioinnit ajoissa, koska kyse on pitkän aikavälin sijoituksista ja ihmisten täytyy voida turvallisemmin sitoa rahansa Toinen kysymys, joka on hyvinkin tekninen, mikäli ette tiedä vastausta tänään, ehkä voitte vastata kirjallisesti. Miten nämä arviot tehdään? Nähdäkseni jo kutakin hanketta arvioidaan erikseen, mutta kun on kyse hiilen sieppauksesta ja varastoinnista, tiedän, että tähän liittyy monia ongelmia. Minun omallakin alueellani on kyse hankkeista, jotka muodostavat kokonaisen ryppään, kulkevat käsikädessä. Kysyisinkin, Ottaako EIP huomioon tämän klusteraitumisen, kun arvioidaan hankkeita, koska kustannushyötyä syntyy, mikäli hankkeet hoidetaan yhdessä, koska silloin voi olla, voidaan käyttää hyväksi yhteisiä putkistoja, yhteisiä varastointimenetelmiä. Kiitos sitten Bas Eichhout. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että todella eip numeroja tässä asetitte hiukan mm, omiin ulottuvuuksiinsa. Kun puhutaan EUn talousarviosta, niin ilmasto, valtavirtaistamiskysymys on meille hyvin tärkeä, eikä se yksinomaan tarkoita sitä, että haluamme vähitellen siirtää fossiilisten polttoaineiden tuet toisaalle. Esimerkiksi Sloveniassa, Puolassa hiilikaivokset saavat tukia, eli emme ole vielä perillä. Tämä on yksi puoli asiaa, mutta toinen puoli asiaa on siis ilmastovaltavirtaistaminen voidaanko todella katsoa, että EIPn investoinnit tukevat ilmastonmuutoksen vastaista taistelua? Te puhuitte tietyistä voimaloista, luvut olivat kauniita, mutta jos puhutaan liikenteestä, niin edelleen puolet investoinneista menee tieliikenteeseen 10 prosenttia, ilmailuun ja julkiseen liikenteeseen kaupunkialueilla menee vain hyvin pieni osa teidän investoinneistanne. Ja kun katsoo sitten Keski- ja Itä-Euroopan maiden tilannetta, voidaan nähdä, että kaksi kolmasosaa investoinneista menee tie kuljetuksiin, joten on hyvä, että keskitytään energiatehokkuuteen ja uusiutuviin ää, tuo, sähköntuotannossa, mutta ei olla vielä läheskään perillä ajatellen esimerkiksi liikennekysymyksiä, joten haluaisin tietää, onko EIP hyödyksi vai vaaraksi ilmastohankkeille. Esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan maissa alle 20 prosenttia menee ilmastolle hyvin hankkeisiin, joten pitäisi katsoa hyvin laajalti tätä, vaikkapa juuri ilmailuun, lentoliikenteeseen ja tieliikenteeseen menee hyvin paljon rahaa. Mitä aiotte tehdä tämän tyyppisten hankkeiden suhteen? Kiitos. Kiitoksia sitten Richard Seda. Tankia, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kysymykseen meni hieman samaan suuntaan. Miten asiat ovat teidän pankissanne? Tehän olette pankki, joka toimii erityisehdoilla. Teillä on erityinen pääomarakennekin, mutta loppujen lopuksi te olette pankki. Miten ne päätökset tehdään? Mitä kriteereitä te käytätte hyväksi, kun arvioitte hankkeita sen suhteen, saavatko ne rahoitusta vai eivät. Miten pitkälti kestävyys, tarkastelu, johon monet ovat viitanneet täällä, Pas Aikurt mukaan luettuna, hän puhui ilmastokysymysten valta virtaistamisesta ja monista muista seikoista, jotka tähän kuuluvat mukaan tähän kuvan. Miten suuri osa prosenttiosa näistä päätöksistä liittyvät ympäristökysymyksiin. Miten suurissa osassa ympäristöehdot ovat ja mitä kriteereitä te käytätte, mitä parametreja, mitä tikkuja te käytätte ja miten niitä jälkikäteen sitten tarkastellaan, ovatko ne paikkansa pitäviä. Toinen kysymykseen liittyy yleisesti ottaen pankin ehtoihin. Olen kuullut, että suurten infrastruktuurihankkeiden yhteydessä IPn e suuntaan edes käytä, koska vapaalta markkinoilta rahoitus toimii paremmin. Brennerin tunneli on tästä yksi esimerkki. Minulle sanottiin, että se mitä vapaalta markkinoilta on, tarjotaan on täysin kilpailukykyinen ja usein jopa parempikin tarjous kuin mitä EIPltä saa, kun tarkastellaan ehtoja. Joten mitä intressejä ylipäänsä on hakea teiltä rahaa? Tällaista hankkeen yhteydessä joita varten saa hyvin rahaa vapaaltakin markkinoilta. Miksi tällaista hän kantaisi hakea rahaa teiltä? Ja kun on kyse uusiutuvasta energiasta ja siitä, että meillä pitäisi riittävästi olla putkikapasiteettia Euroopassa ja infrastruktuuria tarvitaan energiapuolella ja niihin täytyisi voimakkaasti investoida. Voidaanko nämä asettaa tässä nyt painopisteasemaan, vai pitäisikö tässä jälleen kerran mennä markkinoilta anomaan rahaa pikemmin kuin EPltä? Kiitoksia lopuksi Sofia Okoni. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hyvä eh, investointipankin johtaja. Niin, minä haluaisin että teille nyt puheenvuoroni Urban ryhmän varapuheenjohtajana ja siellä käsittelemme kaupunkiin liittyviä kysymyksiä ja olen ollut myös jäsenenä parlamentin valiokunnassa aluekehitysasioissa ja minua kiinnostaakin kovasti tämä Jessica-hanke, johon investointipankki on ryhtynyt. Olen katsonut teidän vuosikertomustanne, toimintakertomustanne vuodelta 2010 ja havainnut, että 15 Jessica-rahastoa luotaisiin ja tässä olisi noin puolitoista miljardia euroa ja kyse on erityisesti kaupunkien kehittämisestä kestävästi. Onko ajatus nyt jatkaa tätä Jessica-ohjelmaa ja näin ollen sitten osallistua muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Onko teidän mielestänne tällaista mallia e, yhtenäisrahoituksesta kestävään kehitykseen e, hyvä käyttää? Sitähän käytetään omien varojen kautta ja tukisi, takaisiko se e, sen, että näitä varoja saataisiin jaettua lähestulkoon kaikille Euroopan alueille. Kiitoksia. Kiitos. Um, Kiitos. Minullakin olisi tässä kysymys. Tehän mainitsitte, että komissio sanoo 210 miljardia euroa vuosittain tarvittaisiin ilmastosuojelua varten ja 2050 tiekartastossa. Ja mehän tiedämme, että rahaa on yhä vähemmän ja nyt onkin puhuttu sitten euroobligaatioista eli rahastosta, joka olisi budjetin ulkopuolella. Ja jos oikein olen ymmärtänyt, investointipankki näitä euroobligaatioita mahdollisesti hallinnoisi. Eli jos voisitte näitä ilmaston suojelun tulevaisuuden rahoituksen välineitä vielä tarkastella. Tässä koko joukko kysymyksiä. No niin, ja nyt voitte vastata, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Comme, comme vous le dites, il y a beaucoup de... Kiitokset. Niin, tässähän tuli paljon kysymyksiä hyvin eri aloilta. Vastaisin ehkä tähän viimeisimpään kysymykseen ensiksi, koska täällä puhutaan paljon juuri näistä euroobligaatioista ja minä haluaisin, että tässä nyt tehtäisiin selkeä ero sen siihen, että minkä tyyppisistä obligaatioista on kyse. Tässä on eri, erilaisia, eli tämä on Jacques Delorsin ajatus tässä ensimmäisen takana, eli lähdettiin liikkeelle siitä, että luodaan eurooppalaiset suuret energia- ja liikenneverot, verkostot, ja hän ehdotti, että näitä suuria hankkeita pitäisi pystyä rahoittamaan obligaatioita, joita Euroopan unioni itse päästään markkinoille. Eli tässä on kyse Euroopan unionin myöntämistä obligaatioista, ja tätä lähestymistapaa ei ole tähän mennessä käytetty. Neuvosto on sen aina hylännyt. Toinen obligaatiomenettely on se, että tällaiset eh, pankki, pikkupankit Junckerin äh, ajatus siitä, että tässä on jäsenvaltioiden rahoista kyse erityyppisin menetelmin. Tähän on esitetty jo monenlaisia erilaisia ehdotuksia ja tässä on kyse jäsenvaltiosta tai sitten jäsenvaltioiden nimissä toimivasta laitoksesta. Ja minä tässä nyt sitten erityisesti viittaisin nyt Barroson nimellä kulkeviin obligaatioihin, koska Barroso on sen, tämän ajatuksen esittänyt ja tämä on erilainen erilaisista, erilaisista obligaatioista, eli kyse ei ole pelkästään julkisista eh, laitoksista, eli Euroopan unionista ja jäsenvaltioista, vaan, pike, vaan pikemminkin kyse on yksityisistä hankkeeseen liittyvistä yhteisöistä, jotka mm, sitten laskevat markkinoille obligaatioita rahoittaakseen tällaisia infrastruktuuriin liittyviä ohjelmia, koska me emme pysty kaikkia mahdollisia infrastruktuureja rahoittamaan pelkästään julkisin varoin, joten meidän täytyy saada myös yksityistä rahoitusta mukaan ja mitä me sitten saamme, eh, eli tähän tulee juuri kyseeseen nämä pitkän aikavälin lainat, eli, eli vakuutusyhtiöt ja eläkejärjestöt järjestelmät. Ja näin, tässä kyse on nimenomaan obligaatioista, jotka päästetään markkinoille ja tässä täytyy olla riittävän korkeaan, mm, äh, korkeaan Mikä? Ja näin niiden yritysten, joilla, joiden luottoluokitus on riittävän korkea. Eli tällaisista obligaatioista on nyt kyse, ja ky- kyse on erityisesti nyt siis yksityisistä yhteisöistä, yrityksistä, jotka näitä obligaatioita myöntävät erona näihin toisen tyyppisiin, joita tässä jo mainitsin. No sitten puheenjohtaja esititte myös sen kysymyksen, että miten voimme yhtenäistää nämä talousarviovarat eh, näihin muihin ja mitä nämä esteet sitten ovat. No erityisesti kyse on siitä, että me valvomme tätä rahoitussääntelyä ja rahoitusasetuksen mahdollistamaa yhteiste, yhteisten toimien eh, toteuttamista. Minä tiedän, että tämä keskustelu on hyvin teknistä, mutta parlamenttia kyllä varmasti kuullaan sen jälkeen, kun tämä monivuotinen kehys on saatu hyväksyttyä ja näin parlamentti saa esittää näkemyksensä tästä rahoitusasetuksesta. Ja jos aiotaan käyttää tällaisia yhteisiä rahoitusmenettelytapoja, niin siihen täytyy sitten miettiä erilaisia muotoja ja kuulla tietysti parlamenttia. Nyt minä palaan sitten näihin muutamiin muihin kysymyksiin. Täällä puhuttiin Helenasta se on teknisen avun ohjelma paikallisten viranomaisten avuksi energiatehokkuuden edistämiseksi. Tämä on hyvin uusi hanke, mutta ensimmäiset tulokset ovat oikein myönteisiä ja, ja tässä on siis parlamentin päätettävä, minkä määrän ne an, ohjataan juuri tämän tyyppiseen paikalliseen ele- tehokkuuden kehittämiseen. Sitten tästä NER 300-hankkeesta. Ensiksikin näistä menettelytavoista, arviointimenettelyistä. Minä tahtoisin vahvistaa sen, että me olemme saaneet 68, 78 hakemusta jäsenvaltioista ja tiedätte, että EIBllä on yhdeksän kuukautta aikaa esittää suosituksensa komissiolle. Yhdeksän kuukautta ei ole kovinkaan pitkä aika näin monen hankkeen arvioimiseksi, mutta me tietysti ponnistelemme aikaa rajojen noudattamiseksi ja, ja sitten otamme tietysti tämän klusterointiajatuksen mukaan siihen Rova Mäkevin eh, puuttui tässä keskustelussa. Sitten hiilipäästöihin, johon herra Davis puuttui, ja niiden muuttamiseen rahoiksi. Ja tässä on kyse juuri joustavuudesta ja parhaan hinnan löytämisestä. En nyt tästä puhu sen enempää, koska tietänette, että tämä on varsin arkaluontoinen asia markkinoilla, mutta uskoisin, että kaikkien intresseissä kuitenkin on se, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi riittävän joustavat keinot käytettävissään tämän hankkeen toteuttamiseksi parhaissa olosuhteissa. Sitten Rova van Brent. No minä huomauttaisin, että ei tässä nyt kuitenkaan ole mistään ilouutisesta kyse, eikä tule ja, ja komission rooli tietysti on aina EIPtäkin kritisoida, vaikka ei tämä tietysti tarkoita sitä, että kaikki arviot ja arvostelut ovat täysin perusteltuja, vaikka tottahan kaikki arvostelut täytyy ottaa vakavasti. No sitten tästä sähkön tuotannosta, fossiilisten fossiilisin keinoin. No, tässä on tietysti tapahtunut muutosta. Fossiilisten energiaiden tuottamismuoto on ollut tietysti hyvin suuressa määrin käytössä, mutta tässä on tehty muutoksia ja sitten minä tahtoisin muistuttaa, että EIB itse ei voi omaa politiikkaansa määritellä. Se ainoastaan tukee sitä politiikkaa, joka on määritelty Euroopan unionin viranomaisissa. Ja kun sitten ilmastonmuutos ilmastonmuutoksen torjunta on todella tullut etusijakysymykseksi e, Euroopan unionissa, niin silloin EIBkin on ryhtynyt tähän toimimaan, ja minä olen vuonna 2007 juuri saanut havaita ja allekirjoittaa tämän politiikan muutoksen, ja meillä on olemassa selkeät kriteerit rahoitukseen, jotka ohjautuu juuri fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvaan energiaan, ja tässä tietysti on huomattavasti vähennetty siihen ohjautuvaa rahaa, eli ei tässä nyt tule syyttää EIPtä menneisyyden synneistä, vaikka koska tämä muutos on jo tapahtunut. No sitten minä palaisin sitten näihin muihin kysymyksiin kohta puoliin, mutta ensiksi tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen, joka täällä esitettiin sen kysyjä on aivan oikeassa, koska me emme voi ainoastaan tyytyä siihen, että me tässä nyt ryhdymme rahoittamaan uusiutuvia energiavaloja, vaikka, ne, vaikka kyse ei olekaan kasvusta, ja sitten unohtaa kaiken muun. Eli täytyy muistaa se, että kaikki EIB-hankkeet täytyy miettiä myös niiden ympäristövaikutusten näkökulmasta katsottuna, ja erityisesti siitä, miten ne tuottavat kasvihuonepäästöjä. Tämä, tässä me nimenomaan tähtäämme siihen, että voisimme määritellä, mikä on tuo tuo hiilijälki kaikessa EIP-hankkeissa yhteensä. Eli tässä jos teidän valiokuntanne tahtoo jonain päivänä, niin me voimme tietysti käydä tästä paljon syvällisempääkin keskustelua myöhemmin, mutta tietysti tässä on selviä metodologisiakin ongelmia. Me teemme hirveästi yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, muun muassa Maailmanpankin kanssa kokemustemme vaihdoksi, vaihtamiseksi näissä kysymyksissä, mutta me joka tapauksessa tutkimme jokaista hanketta vuodelta 2009 esimerkiksi ja näyttäisi siltä, minä tietysti suhtaudun tähän hivenen vielä varauksellisesti, mutta näyttäisi siltä, että tuo yhteenveto kaikista hankkeista olisi kuitenkin myönteinen, koska näyttäisi siltä, että olisi saatu vähennettyä kahdella miljardilla, hetkinen, siis kahdella miljoonalla, kahdeksalla tuhannella tonnilla tätä, näitä päästöjä vuosittain. Älkää nyt tätä lukua ihan sellaisena totuutena pitäkö, mutta varmasti me todellakin mietimme tätä valtavirtaistamista ja sitä, että kaikkiin hankkeisiin otamme tällä tällaiset seurausarvioinnit juuri näiden kasvihuonepäästökaasujen päästöjen yhtey- näkökulmasta katsottuna. Ja näin tosiaan sitten toimimme myös kaikissa metodologiassamme. Ja tästä, tältä pohjalta tuolta vuodelta 2009, jolla, jonka aikana on tehty kaikista hankkeista tämä e, yhteenveto, näyttäisi siltä, että tulos olisi e, hivenen myönteinen. Mutta totta kai tätä työtä meidän täytyy vielä jatkaa. Sitten täällä esitettiin kysymys myös liikenteestä. No ei meillä ole nyt ole aikaa yksityiskohtiin, mutta jos taas kerran katsotte näitä uusimpia tietoja, niin voitte havaita, että me olemme kyllä siirtyneet siirtäneet mm, rautatieliikenteeseenkin huomattavat määrät rahaa entistä enenevässä määrin. Ja mm, tässä kaupunkiliikenteessä myös varsinkin mm, raitiovaunuliikenteessä ja metroliikenteessä, joten tässä kyllä on selvää tahtoa mennä eteenpäin Euroopan unionin politiikkaan päin sitoutumisessa, ja me emme näin ollen siis rahoita enää mutta emme tietystikään voi sitten sanoa, että tässä mentäisiin siihen suuntaan, että ei enää rahoitettaisi ollenkaan lentokenttiä tai lentokoneita, kun kuitenkin komission politiikassakin on olemassa nämä kauka- kaukaiset alueet ja kuitenkin tähtäämme sitten näiden politiikkojen kautta myös kasvihuonepäästöjen vähentämiseen näillä aloilla. Ja, ja tässä tietysti, tätä tietysti on, tästä tietysti on kuultu paljonkin kritiikkiä jäsenvaltioista pankkia kohtaan, koska me tuemme ilmailualaa en, vaikkakin paljon rajoitetummin kuin aikaisemmin. Sitten kuulimme kysymyksen Sebrin suusta, meidän päätöksentekomenettelystämme. No, tässä nyt sanoisin yleisesti, että tässä nyt mietitään juuri sitä, onko hanke mahdollinen, eli tarko, vastaako se unionin, unionin tavoitteita tavoitteisiin pääsyyn. Mikäli se hyväksytään, niin sitten mietitään erilaisia teknisiä piirteitä, ympäristöön liittyviä kysymyksiä, yhteiskuntakysymyksiä, talouskysymyksiä ja rahoituskysymyksiä. Me olemme vähän erityistyyppinen pankki, koska meillä on 150 henkilöä, jotka pohtivat ainoastaan näitä teknisiä hankkeen puolia ja sitten mietimme erityisesti juuri näitä ympäristösäännösten noudattamista. Ja sen jälkeen tämä teksti menee Euroopan komission arvioitavaksi ja se sitten käy yksiköiden välillä keskusteluja ympäristöpääosastossaan erityisesti. Se tietysti on yksi merkittävimmistä tekijöistä tässä koko menettelyssä. Ja sen jälkeen, jos me saamme komissiolta myönteisen äh, vastauksen, niin me viemme sitten tämän hallintoneuvostollemme käsiteltäväksi ja se päättää, saako lainan myöntää vai ei. Mutta tämä nyt yleisesti äh, ottaen tästä ja sitten tästä näistä EIBn äh, merkityksestä ja, ja siitä, mitä, jos löytää vaikka muualta sitten paremman lainan, niin se on tietysti pare- ihan hyvä asia, mutta mutta minusta vaikuttaisi kuitenkin aika poikkeukselliselta, että näin aina kävisi. On montakin syytä ottaa yhteyttä eip erityisesti juuri tästä äsken mainitsemastani teknisestä arviosta huoli, hu, riippuen ja siitä syystä. Ja, ja mm, tässä puhutaan nimenomaan myös laatu puolesta, eli jos meidän yksikkömme sanovat, että tämä on laadukas hanke, siihen voidaan ryhtyä, niin se on tietysti hyvä. Ja sitten toinen syy on myös meidän lainojemme kestoaika koska me voimme me voimme myöntää pidempiä lainoja 25-30 vuotta, jopa pidempiäkin laina-aikoja tarvitaan tällaisiin hankkeisiin. Ja sitten kolmas syy on se, että hyvin usein me voimme tarjota parhaimmat ehdot näille korkoprosenteillemme, koska meillä on tämä kolme aata luokitus ja näin me voimme sitten kattaa sen pohjalta kustannuksen, kustannukset ja tämä usein tarkoittaa sitä, että näin me voimme tarjota lainoja aika kiintoisin tai hyvin koroin. No niin, tämä nyt oikeastaan tästä, mutta vielä Jessikasta. Hyvä rouva, tänä, tämä vuosi on nyt ratkaiseva tämän vuoden aikana meidän täytyy osoittaa Jessikan toimivan hyvin. No, on tarvittu siihen aika paljon aikaa. Tämä on ollut aika uusi. Tarvittaisiin enemmän aikaa. Tämä on uusi hanke. Ne, jotka tietävät Jessikasta, niin tietävät, että kyse on jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää rahokeiden rahastoja kaupunkien uusimishankkeisiin. Tässä on ollut hyvinkin paljon oikeudellisia esteitä tiellämme, mutta tämä vuosi on todellakin nyt toteuttamisvuosi. Ja kuten sanoitte, niin tässä on noin 15 eri rahoitusmuotoa, joiden pohjalta voidaan näitä, sitten hanke, näitä jo käynnissä olevia hankkeita edistää. Ja toivon tosiaan menestystä tälle hankkeelle. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja maista. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista. Te pystytte myöskin hienosti vastaamaan kysymyksiin. Eh, okay. Unohdin yhden kysymyksen, suokaa anteeksi. Ah, Vastatkaa nyt eh, ihmeessä. Niin, anteeksi. Niin tämä kysymys ei suoraan välttämättä liity tämän päivän aiheeseen. Mutta ihan pari sanaa. Olen todellakin teidän käytettävissänne, jos tahdotte syvällisempää keskustelua aiheesta. Kyse on siis äh, hankkeesta, johon me olemme sijoittaneet äh, rahaa ja siinä kyse on nimenomaan äh, hi- rikkipäästöjen vähentämisestä ja näin, näissä päästöissä on päästy jo puoleen. Mutta joka tapauksessa meidän me kiinnitimme huomiota myös toiseen puoleen, ja kyse on juuri näistä vero, veronkierroista, koska Sambian hallitus on pyytänyt tästä omaa raporttia ja varojen siirtämisestä, nimenomaan varojen siirtämisestä maan ulkopuolelle kansallisen verotuksen välttämiseksi. Kun me saimme tästä tietoa, niin me tietysti otimme tuohon petosten yhteyttä ja ryhdyimme myös omiin tutkimuksiimme ja me kävimme paikan päällä meidän yksikkömme, siis tutkintayksikkömme kävi paikalla Aluksi huomauttaisin, että me emme kovinkaan suurta yhteistyöhalukkuutta saaneet tuolta toiselta puolelta. Me saimme pikemminkin, me uhkasimme äh, lainan ennakoituudulla takaisun maksulla, sitten yhteistyö vähän parani, mutta tämä tutkinta on edelleenkin käynnissä enkä, voi, käynnissä, enkä voi siitä syystä sanoa teille enää sen enempää, mutta jos nämä syytökset sitten vahvistuvat, niin voin teille kyllä sitten vakuuttaa, että me vaadimme lainan e, takaisin maksua. Ja minä olen antanut tästä sitten yksiköille ohjeita, ja me emme voi hyväksyä sellaisia rahoituspyytöjä, ne, ne täytyy siis heti hylätä täältä näiden, näiltä tulevilta, tulevilta tahoilta ja sen takia ja nämä, näiden, jos katsotte vaikka viiden viikon Financial Timesia, niin näiden yritysten johto, johto ei saa enää rahoitusta meiltä eh, juuri näiden tapahtumien vuoksi. No niin, lopuksi voin eh, toivottaa teille vielä menestystä työssänne. Me tulemme seuraamaan eh, toimianne erittäin suurella mielenkiinnolla. Ja tulemme teitä tukemaan, kunhan jatkatte tällä hyvällä tiellä, jolta jo olette kulkeneet. Joten todella kaikkea hyvää jatkossa ja kiitoksia siitä, että tulitte vieraksemme. No niin, kokous päättyy. Jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän.